Merci. Allez, veuillez prendre place, s'il vous plaît. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le RTET e est... Äh, paljon kiitoksia tämän kutsun vastaanottamisesta. Kuten tiedätte, TNT ja sen äh, liikennekäytävät äh, ovat eurooppalaisen liikennepolitiikan tukipilareita. Ja me jatkamme niiden haasteiden käsittelyä, jotka meidän täytyy kohdata, jotta liikenteemme tulevaisuus olisi todellakin kestävä. Me käymme nyt läpi näiden eri liikennekäytävien osalta tapahtunutta edistystä. Tästä syystä me käännymme nyt teidän puoleenne, hyvät koordinaattorit, eurooppalaiset koordinaattorit, jotta voisitte antaa todellisen kokonaiskuvan siitä, minkälaisia hankkeita ja minkälaista koordinaatiota hankkeiden kohdalla on tapahtunut. Mikä tilanne todella on tällä hetkellä? Olemmeko me saaneet uudenaikaisia, älykkäitä, kestäviä liikennemalleja aikaan? Meidän tulee nyt edetä sitä tavoitetta kohti, joka meillä on, mukaanottavuus liikennealalla, ympäristöystävällisyys, ja tämän lisäksi kaikki kysymykset, jotka liittyvät hyvin liikenneyhteyksiin. Pyytäisin teitä nyt ensin esittelemään työtänne. Annan jokaiselle seitsemän minuuttia puheaikaa. Ja näiden esittelyiden jälkeen me voimme aloittaa keskustelun parlamentin jäsenten kanssa. Aloitamme nyt heti Anne Jensenistä. Te olette Ähm, Itämeren ja Riemeren välisen liikennekäytävän koordinaattori. Teillä on seitsemän minuuttia. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mrs. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät liikennevaliokunnan jäsenet, hyvät entiset kollegat, hyvät uudet kollegat. Minulle on ilo olla puhumassa teille tänään, että voin äh, kertoa omasta roolistani ja kokemuksistani teille – olen käsitellyt, että tässä parlamentin istunnossa tämä on toinen kokous liikennevaliokunnan osalta yhdessä näiden koordinaattoreiden kanssa, mutta haluaisin ottamalla yhden askeleen taaksepäin ja puhumalla siitä, mikä on koordinaattoreiden rooli koko tämän ydinverkostokäytävien osalta. Mitä nämä käytävät ovat ja miksi niitä on? Tämä on yksi kysymys, johon pyrin ensin vastaamaan. Kun teen niin, puhun tästä lähestymistavasta suhteessa TEN-T-politiikkaan ja myöskin verkkojen Eurooppa-rahoitusvälineiden, kun esittelen teille laajemmin Itämeren Adriameren käytävää. Niin kuin tiedätte, tämä TEN-T-verkon mukaan Siinä määritellään Euroopan liikenneverkot, joka on lainsäädäntö, josta neuvosto ja parlamentti ovat päättäneet. Te tunnette myös Euro- verkkojen Eurooppa-fasiliteetin, joka on väline, jolla rahoitetaan teollisuutta. Toisaalta on siis politiikkaa ja sitten on rahoitusvälineet toisaalla. Miten saadaan nämä toimimaan yhdessä tehokkaasti? Miten me toteutamme tnt hankkeet ajoissa ja resurssitehokkaasti? tässä nämä, tämä ydinverkko käytävä tulee mukaan kuvioon, koska TENTE alkaa politiikan ja verkon Euroopan rahoituksen ja nämä ydinverkot käytävät ovat sellainen toteutus, jossa nämä kaksi vedetään yhteen. Näette nuo yhdeksän ydinverkkokäytävää, tuolta, ne ovat idästä, länteen, etelästä pohjoiseen, yhdistävät ensin vanhoja uusia valtioita, kohesio- ja ei-kohesiomaita. Nämä käytävät ovat multimodaalisia ja ne kattavat kaikki liikennemuodot ja myöskin yhteydet näiden liikennemuotojen välillä. Tärkeintä kuitenkin on, että on luotu tällainen rajat ylittävä perspektiivi tai tai se, miten eurooppalaisesti katsotaan infrastruktuuria liikenteen osalta. Nämä ydin, ydinverkkokäytävä rikkoo pelkästään kansallisen lähestymistavan rahoituksessa, jossa siinä katsotaan liikennevirtaa sellaisena, että se ei pysähdy rajalla, vaan se on yleiseurooppalaista. Ja siksi siinä on otettu huomioon nimenomaan rajat ylittäviä hankkeita ja pyritään tarvitaan koordinaattoreita, jotka huolehtivat siitä, että hankkeet pannaan ajanmukaisesti toimeen. Tär, nämä käytävät, niistä jokainen näistä yhdestä käytävästä on sellainen, että niillä on eurooppalainen koordinaattori ja eurooppalaiset koordinaattorit ovat keskustelijoita jäsenvaltioiden sidosryhmien ja Euroopan komission välillä. Muodollisesti jäsenvaltiot ja sidosryhmät kokoaa yhteen eurooppalainen koordinaattori kahden vuoden välijärjestettävissä korin käytävä foorumeissa, mutta eurooppalaiset koordinaattorit ovat kuitenkin niitä, jotka oman ydinverkkokäytävänsä puitteissa edistävät vuoropuhelua ja mahdollistavat koordinoinnin jäsenvaltioiden välillä ja tärkeiden äh, hankkeiden äh, hallintoneuvostojen äh, sidosryhmien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa myös. Toteutamme analyysejä, jotka on tehty, liikennemarkkinaselvityksiä ja kaikki nämä on laitettu mukaan työsuunnitelmiin, joita on tehty kutakin käytävää varten. Niissä määritellään prioriteetit, jotka täytyy toteuttaa. Nyt on menossa kolmas sukupolvi näitä työsuunnitelmia menossa ja neljättä luonnostellaan joulukuuhun mennessä – tänä vuonna ja tekin olette mukana tämän työn tekemisessä. Nyt siirryn sitten tämän Itämeren Adrianmeren käytävän lyhyen esittelyyn. Se kulkee Itämeren satamista pohjoisessa Puolan kautta eh, Adrianmeren satamiin Sloveniassa ja Italiassa. Se kulkee kuuden jäsenvaltion, ne kulkevat kuuden jäsenvaltion kautta. Kolme näistä jäsenvaltioista on kohesiomaita. Ja tällä on tässä mukana paljon infrastruktuurihankkeita tässä käytävässä. Haluaisin viitata muutaman esimerkin osoittaakseni, miten näiden käytävien osalta työskennellään. Yksi on tällainen yhteys ympäröiviin maahan Svinoussen ja Stetinin Puolan satamien osalta, jotka ovat kansallisia, mutta myös hyvin tärkeitä eh, ajatellen sitä, miten nämä satamat toimivat Puolan kannalta hyödyllisesti ja myöskin sisämaan valtioiden kannalta, kuten Tsekin tasavalta ja Slovakia. Toinen esimerkki on tärkein rääväylä eh, Euroopan I-59, kun edistää eh, Synösten ja Stettin satamat Wrocławin ja edelleen Ostravaan Tsekin tasavallassa. Tämä on kansallinen, mutta myös eurooppalainen yhteys siksi, että se on erittäin tärkeä yhteyksille Tsekin tasavallan ja Itämeren välillä. Esimerkki on Itävallassa sitten, jossa meillä on kaksi suurta tunnelia, joita rakennetaan. Zelleringin tunneli ja rautatielinja, jota rakennetaan, ovat hyvin suuremittaisia hankkeita, joita Itävalta toteuttaa lähes 9 miljardia euroa investointeja. Ja ne saavat aikaan huomattavaa hyötyä tälle Itämeren, Adriameren käytävälle. Matkaväijät lyhenevät ja rautateiden käyttäminen tulee olemaan kilpailukykyisempää ajatellen aikaan, joka kulutikaan miksi Viinin ja Venetsian välillä se tulee alenemaan kahteen tuntiin, jos se on hyvin tärkeää sekä kansallisesti että rajat ylittävällä kannalta katsottuna. Sitten on Kuparin äh, satama, äh, Koperin satama Sloveniassa. Se on myös äh, satama, joka edellyttää paljon parannuksia, sen yhteyksiä sen ympärillä olevaan maa-alueeseen. Ja se on kansallinen ja eurooppalainen kysymys. Koper on tärkein satama Viinille ja Itävallalle ylipäätään. Joten on hyvin tärkeää, että nämä asiat myös toteutetaan. Rajat ylittävät yhteydet ovat tärkeitä, mutta myös monet suuret kansalliset hankkeet ovat erittäin tärkeitä. Ja uskoakseni olemme osoittaneet, että tämä tekisi rautateistä kilpailukykyisen ja tätä kautta pienennettäisiin hiilijalanjälkeä. Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia pitemmittä viivyttelytä annan Renin ja Alpien alueen koordinaattorille äh, puheenvuoron. Minä kutsun teitä nyt niin se on ehkä helpompaa. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen erittäin onnellinen siitä, että olen jälleen kerran täällä kanssanne ja että olette liikennevaliokunnan puheenjohtajana. Minä yritän kertoa teille kymmenessä minuutissa Äh, hiukan enemmän tuosta Reinin ja Alppien välisestä liikennekäytävästä, minun käytävästäni, ja annan muutaman esimerkin siitä, kuinka tämä käytävä itse asiassa toimii. Minun näkökulmastani ja yleisestä koordinaattoreiden näkökulmasta. Ja äh, kerron hiukan siitä, äh, kuinka toimimme ja mitä teemme. Näitä tuossa liikennekäytävän tuossa kuvassa se on kaikkein vanhin, hyvin kehittynyt ja kulkee Euroopassa läpi hyvin väkirikkaiden alueiden. Tämä aiheuttaa tietynlaisia ongelmia, kuten esimerkiksi ruuhkaa. Ja sen sijaan, että keskustelisimme puuttuvista linkeistä, me keskustelemmekin pullon kauloista. Jos tarkastelette niitä asioita, joihin me haluamme puuttua, luonnollisesti me haluaisimme puuttua pullonkauloihin, rajat ylittäviin Karlsruhe Baser, on sulan yhteydet ja haluaisimme yhdistää satamat paremmin niitä ympäröivään sisämaahan. Meillä on niin kutsuttuja työohjelmia. Me, kuten kaikki kollegat, näitä tuotamme. Kaikki jäsenmaat nämä hyväksyvät. Ja tietenkin me haluamme varmistaa sen, että että tämä liikennekäytävä on multimodaalinen. Meillähän on jokiyhteys, nimittäin Rein käytössämme. ja tuemme innovatiivisia ratkaisuja. Tuemme esimerkiksi ITS-järjestelmää, älykästä liikennejärjestelmää, jokiliikenteen tietopalvelujärjestelmää. Tämä on hyvin tärkeää, mutta minun vielä sitä pidemmällekin. Ja me haluamme luonnollisesti vähentää liikenteestä koituvia ulkoisia seuraamuksia. Näistä ongelmista melu ja värähtelyt ovat kaikkein suurimpia. Meillä on tutkimuksia siitä, kuinka voisimme vähentää niitä. Usein me keskustelemme melusta. Melu rajoittaa kehitystä, sillä kansalaiset erityisesti Saksassa te nauratte nyt varmaankin, kun minä lausun tämän näin, mutta niin kutsut kansalaisaloitteet, niiden kautta kansalaiset ovat hyvin äänekkäitä ja ähm, pääsevät käyttämään ääntään näihin hankkeisiin liittyen luonnollisesti. Me haluaisimme säilyttää olemassa olevat äh, rakenteet hyvässä kunnossa. Tämä erityisesti liittyy sisämaan vesiliikenneyhteyksiin. Luonnollisesti, kuten muutkin kollegat, me pyrimme tarkastelemaan rahoitusvälineitä. Ähm, joku velkakirjan rahoitusväline oli yksi, jota ollaan käytetty. Esimerkiksi ähm, E11 moottoritien ähm, rakentamiseen Belgiassa. Ja tietenkin äh, me kiinnitämme huomiota urbaaneihin äh, liikenteen solmukohtiin. Nämä solmukohdat ovat usein ähm, hyvin tärkeitä ja tärkeitä kansalaisilla on siis hyvin tarpeen toteuttaa foorumeita, joilla voisimme keskustella siitä, kuinka me voisimme tällaisia yhteyksiä toteuttaa ja tehdä se kuulen saman aikaan kansalaisia. Jos tarkastelette tässä seuraavassa kuvassa toimintatapaa. Mä haluaisin korostaa sitä, että me emme tee töitä vain äh, sen parissa, mitkä ovat kriittiset hankkeet ja kriittiset ongelmat. Äh, mehän äh, Suomen niistä jäsenmaiden ja kansallisen tason yhteisön kanssa. Me teemme myöskin töitä siitä sen eteen, kuinka yhteistyö toimii, kuinka toissijaisuusperiaate toimii. Tietenkin me hyväksymme tämän periaatteen mutta monen tasoisessa hallintomallissa päätöksenteko prosessissa, jossa mukana ovat kaikki Euroopan unionin jäsenmaat, päätöksenteko on monimutkaista ja päätökset voivat olla sirpaloituneita. Siksi me pyrimme saattamaan kaikki sidosryhmät yhteen ylhäältä alas ja alhaalta ylös niin, että he olisivat samoilla linjoilla. Meillä on äh, sopimuksia tiettyihin standardeihin liittyen, äh, sellaisia, joita haluamme toistaa yhdessä, esimerkiksi Reinin äh, jokiliikenteen tietopalvelu jokilaivoille. Me siis halusimme purkaa tällaisen siilolähestymistavan, emme vain infrastruktuurin, vaan myöskin energiakysymysten ja muiden kysymysten kohdalla. Voin todeta, että verkkojen Eurooppa on väline, joka antaa käyttöön ikään kuin korillisen rahaa. Ja tämähän on hyvin suureksi eduksi hankkeita toteutettaessa. Meillä on hyvin täsmälliset tavoitteet ja meidän täytyy pitäytyä niissä sitoumuksissa, joita olemme tehneet sidosryhmillemme. Me haluaisimme ajaa kehitystä eteenpäin Luonnollisesti komissiohan tekee äm, hyötyanalyysiä näistä hankkeista ja siksi tarkastelemme eurooppalaista lisäarvoa, äm, yhteiskunnallista taloudellista vaikutusta. Tämä on avaruudessa myöskin, kun pohdimme tulevaa Euroopan unionin ähm, talousarviota. Että voisimme ratkoa rajat ylittäviä kysymyksiä, me haluamme korostaa sitä, että että meillä on ensimmäisen liikuttajan rangaistuskäsite. Eräissä paikoissa meillä on rajatulittavia sopimuksia, joita ei ole täytetty. Ja ne, jotka ovat päättäneet rakentaa esimerkiksi osan infrastruktuuria, rautatieinfrastruktuuria, joutuvat odottelemaan sitä, että toinen osapuoli rakentaa oman osuutensa rajat ylittävästi, koska rautatieyhteys, infrastruktuuri ei ole valmis. Eli näin ensimmäinen liikuttaja ikään kuin ensimmäinen infrastruktuurihankkeen käynnistänyt taho ei hyödykään tästä, vaan kärsii. Me olemme siis tarkastelemassa tapaa täyttää lupauksemme. Me tarvitsemme jonkin tyyppisiä sidosryhmien sopimusmalleja. ETC on tässä yksi esimerkki. Se on hieno malli, joka ottaa mukaan kaupunkeja tämän lisäksi yhden käytävän malli. Ja Reinin komissio, joka on paljon vanhempi toimija kuin Euroopan parlamentti, joka juuri, juuri 200 vuosipäivänsä tekee CCNRn kanssa yhteistyötä. Tässä onkin yksi kaikkein suurimpia saavutuksia yhteyksiemme alalla, ei Euroopassa, Euroopan unionissa, vaan Sveitsissä kaikkein pisin, maailman pisin tunneli yhteys, joka aukesi muutama vuosi sitten. Ja nyt me puhumme jo toisesta tunneliyhteydestä, joka on aukeamassa ensi vuonna. Paljon kiitoksia. Ähm, alkoholin äh, mainostaminen on täällä parlamentissa rajoitettua tai kiellettyä, joten sen suhteen pitäisi olla hiukan varovainen. Nyt äh, jatkamme Iveta Radikovaan osalta. Te huolehditte Välimeren liikennekäytävästä. Seitsemän minuuttia, olkaa hyvä. Okei. Okay. No niin, ensin haluaisin onnitella teitä kaikkia. Onnitella teitä siitä, että teidät on joku jälleen valittu tai nyt ensimmäistä kertaa valittu Euroopan parlamenttiin. Toivon, että nautitte ajasta Brysselissä ja pystytte toimimaan tehokkaasti ja että työ on teille järkevää, joten onnittelut minun liikennekäytäväni, jos me nyt tarkastelemme tässä tätä vihreää viivaa, Etelä-Ranskasta, Ranskan, Italian, Slovenian läpi, Kroatian läpi, e, Unkarin läpi Ukrainan rajalle. Tässä on hyvin tärkeitä satamia matkan varrella, hyvin tärkeitä horisontaalisia yhteyksiä horisontaalisia käytäviä ja tämä on pääliikennekäytävä etelästä aivan eri osaan Eurooppaa. No, miksi me tarvitsemme näitä käytäviä? Haluaisin toistaa tämän. Poliittiset syyt. Me emme voi puhua unionista, jos me emme ole liittyneet toisiimme, jos meillä on rajoja vielä ja meidän täytyy vaihtaa esimerkiksi veturia rajalla, koska ratatiet ovat erilaiset. Eli tässä siirrytään yhdestä maasta toiseen matkustajana tai tavarat siirtyvät rajojen yli ilman mitään esteitä, nopeasti, sujuvasti ja tehokkaasti. Eli poliittisia syitä. Se, että meillä on unioni, tarkoittaa sitä, että me olemme myös fyysisesti liittyneet toisiimme. No sitten taloudelliset syyt. Joka prosenttiosuus tarkoittaa lisää kauppaa, lisää kauppa tarkoittaa lisää kuljetuksia, lisää liikennettä. Jos me haluamme lisää kuljetuksia, niin sitten ei pitäisi ainoastaan käyttää kuorma-autoja. Minä käytä, en käytä sanaa highway, vaan stayway. Me jäämme paikoillemme, se ei liiku ja sitten kaikki sortuu moottoriteillä, koska liikenne lisääntyy ja liikenne lisääntyy maanteilla ja me tiedämme, mitä se tarkoittaa jokapäiväisessä elämässä. Ja kaikki ymmärtävät, mikä monimutkaistaa elämäämme eikä helpota sitä, että meidän elämänlaatumme paranisi. Olen matkustanut 5000 kilometriä Ranskan läpi, Saksan läpi. No, Saksa yritti ratkaista ongelman, että olisi lisää ö, moottoriteitä ja lisää kuorma-autoja teillä – ja tässä on noin 30 vuoden ajan ollut tavoitteena siirtää mm, kuljetuksia rautateille, koska se on ympäristöystävällisempää. Me haluamme yhdistää Euroopan, mutta haluamme, että nämä liitännät ovat ympäristöystävällisiä. Ja mitä tähän liikennekäytävään tulee, niin haluaisin, että kiinnittäisitte huomionne esteisiin, joita meillä vielä on. Ja pyytäisin, että tukisitte meitä ja auttaisitte meitä. Eli mitkä ovat haasteet ja mitä meidän täytyy tehdä vastataksemme niihin. Tällä liikennekäytällä on suurin äh, hankemäärä 142 hanketta, yhteensä 3 miljardia euroa, joten se on todella suuri hanke, jos yhdistetään kaikki nämä hankkeet. Mutta se, mitä me tarvitsemme, ensinnäkin Espanjan ja Ranskan välinen raja Barcelonan ja Montpellierin välinen raja. Huomenna meillä on työryhmä kokous. Olemme keränneet kumppanit molemmin puolin rajaa. Ja vielä kerran neuvottelemme, yritämme ratkaista ongelmat ja esteet, jotta nämä yhteydet olisivat nopeampia tällä alueella. Kaikki haluavat siihen pyrkiä. Viime vuonna meillä oli ensimmäinen kokous, mutta me tarvitsemme kuitenkin lisäaskelia tämän asian loppuun saattamiseksi. Sorry. think that we are very successful. Mielestäni Ljubljana, Zagreb, Budapest, siellä me olemme onnistuneet, mitä yhteyksiin tulee. Ja me olemme myös edistyneet, mitä Koperdivatsaan tulee. Ja Lyonin ja Torinon välinen ö, yhteys kuitenkin vielä – on auki. Se on vähän tämmöinen päättymätön tarina. Ja tätä keskustelua on käyty nyt jo 30 vuotta. 1990 vuodesta lähtien 400 miljoonaa euroa on käytetty analyyseihin, kustannushyötyanalyyseihin tämän liikennekäytävän kohdalla. Tuhansia sivuja on kirjoitettu erilaisia tarkastuksia, arvioita. Eli 20 vuotta on puhuttu siitä, että tehdäänkö se vai eikö sitä tehdä. Ja sitten kun loppujen lopuksi sovittiin, että hyvä on, kustannushyötyanalyysi on tasapainossa tai ehkä hyödyt ovat hieman suuremmat, joten tehdään tämä. Tänä päivänä, jos sanon me, niin tarkoitin Italian hallitusta ja Ranskan hallitusta ja sitten EUn 25 hallitusta. Joten tässä puhutaan laajasta yhteisymmärryksestä. Olin usean otteeseen paikan päällä – ja on hyvä käydä paikan päällä, parempi kuin lukea satoja sivuja. Ensimmäiset yhdeksän kilometriä mm, käytävästä avattiin juhlallisin menoin. Ja tässähän tavoitteena nyt on vähentää kurmaatojen määrää moottoriteillä huomattavasti. Minä voin tietysti esittää tässä lukuja, mitä se tarkoittaa, kuinka monta tonnia CO2-päästöjä vähemmän se tarkoittaa. Mutta me olemme täällä, kansalliset hallitukset sopivat, Italia ja Ranska ovat sopineet, joten me jatkamme. Ja jos teillä on kysymyksiä, jos niihin pystyn vastaamaan, niin sen mielelläni teen. Mutta silkkitie rakennettiin nopeammin kuin me rakennamme tämän yhden tunnelin EU-tasolla. Kiitos. Merci beaucoup. Allez, le... Paljon kiitoksia sitten viimeinen, mutta ei vähäisin koordinaattoreista. Pat Cox, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä puheenjohtaja, hyvät kollegat, on suuri ilo olla täällä. Onnittelen eh, tuttuja kasvoja, jotka täällä jälleen näin, ja teitä, jotka olette ensimmäistä kertaa meidän tehtävämme. Raportoida teille on erittäin tärkeä osa meidän tehtävämme, ja Minusta on hyvä, että nyt on tämä ensimmäinen tilaisuus puhua teille tällä valikolla. Minä aion puhua Pohjoismaista välimerelle vievän käytävän osalta. Jos katsotte elivärisiä laatikoita, niin edustavat valtiota. EU:ssa Suomi, Ruotsi, Tanska, Saksa, Itävalta, Italia ja Malta. Sen lisäksi vasemmalla ylhäällä keltainen laatikko, joka on Norja Euroopan talousalueella. Tämä on pisin yhdeksästä maantieteellisestä käytävästä. Sen, siinä on 900, 600 kilometriä rautateitä, 6400 kilometriä moottoritietä, 91 tällaista ydin, sen solmukohtaa satamia, len, len, lentokenttiä meille, ja terminaalia ja kaupunkia olette siinä kaksi tärkeää rajat ylittävää hanketta, jotka on merkitty FBFL, äh, Femanbeltin äh, kiinteä ja BBT, joka on äh, Brennerin pohjatunneli. Jos katsotaan näitä alueita, yhteyden, ne, ne kattavat 15 prosenttia EU-jäsenvaltioissa, siis ennen Brexitia 16,8 prosenttia työpaikoista ja 20 prosenttia EUn BKTstä. Ainoa kohesiovaltio tässä on Malta. Tämä Femanin äh, beltin äh, yhteys, siinä on suurin yhdistetty tie- ja rautatietunneli, joka yhdistää Saksan ja Tanskan 18 eh, kilometrin osalta. Se tulee poistamaan tärkeän pullonkaulan, joka on tärkeimpiä tavoitteita ja uskomme, että tämä sana toteutettu vuoteen 2028 mennessä kustannukset ovat noin 7,1 miljardia euroa, 40 prosenttia EUn yhteisautosta, ei kaikesta, vain rautatietä koskevaa osasta tieosuuden maksavat käyttäjät käyttömaksuina, joten siihen ei tule eurooppalaista rahoitusta. Se tulee vähentämään matka-aikoja huomattavasti ja myöskin etäisyyksiä. 160 kilometriä on kiertomatka, aikaa säästyy ja luodaan uusi makroalue, Hampuri, Kööpenhamina, Malmö, Tukholma, Göteborg ja Oslo. Se on huomattava uusi makroalue. Et joskus kun rakennetaan liikennehankke, asia tarkastellaan aika kapea-alaisesti, mutta jos katsoo, miksi tätä että vaikka Juutirauman yhteyttä, joka yhdistää Kööpenhaminan ja Malmöön, se oli avaintekijä, joka mahdollisti koko alueen dynaamisen kehityksen, ja me uskomme, että näin tulee myöskin Feemanin osalta, ja se tuli myöskin vähentämään hiilipäästöjä. Sitten mennään Brennerin pohjatunneli, joka on toinen suuri hanke. Se on Itävallan ja Italian välinen hanke, sitä rakennetaan äh, alle äh, siis Brennerin alapuolella, eli se on juu, vuoren pohjalla. Kun se saadaan lopullisesti valmiiksi, se on pisin tunneli koko maailmassa. Se tulee, jo, katsotaan, voidaan siellä oluet pois että sen tiellä saa jotakin muuta. Sen lämmöntuoli pitäisi olla kuin 40 kilometriä. Nyt on kaivettu 109 kilometriä, 230, kolme neljäsosaa on tällaista tutkivaa tunnelia, josta, jonka kautta merkitään hydrologiset ja geologiset olosuhteet, ja sitten neljäsosa päätunnelista on jo tehty. Ja me odotamme, että insinöörityöt, jotka liittyvät itse tunneliin, saadaan valmiiksi vuoteen 2023 mennessä. Ja nyt on käytössä sekä edestä että itälästä että pohjoisesta porauskohta käynnissä tulevalla kaudella me valmiiksi vuoteen 2020 mennessä, kun kustannukset 8,7 miljardia euroa, 40 prosenttia EUn yhteisrahoitusta, joka saattaa nousta seuraavassa verkkojen Euroopassa, joka on asia, jota te tulette käsittelemään. Olemme antaneet 2 miljardia euroa tähän mennessä EU-rahoitusta ja 3 prosenttia sitten Itävalta ja 3 prosenttia Italialta. Tämä tulee lisäämään kapasiteettia huomattavasti ja tarkoitus on saada aikaan siirtyminen toisenlaiseen liikennemuotoon. Brennerin solassa on tällä hetkellä suuri ongelma, 2,4-2,6 miljoonaa, miljoonaa kuorma tällä on vakavia vaikutuksia ympäristöön ja asukkaille, eikä ole vaihtoehtoja. Ja sitten yksi olennainen kysymys on se, että yksi tonni rahtia tämä rautateitse merkitsee 21 kertaa vähemmän CO2 kilometriä kohti kuin yhdellä tonnilla, joka kuljetetaan kuorma-autoilla. Haluaisin ottaa esille pari yleistä kommenttia. Meidän käytävässämme meillä on innovaatisia ajatuksia, joissa pyritään tekemään poliittisia politiikan ajatuksia eri asiantuntijoilta. Olemme pyrkineet samaan aikaan älykkäämpään, vihreämpää toimintaa. Tämä on hyvin tärkeää ja on turha teeskennellä, Bryssel tietää kaikesta. Pitää puhua hyville ihmisille paikan päälle, jotka pystyvät puhumaan keskenään. Meillä on hyvää kokemusta asiantuntijoiden toiminnasta, vertaistoiminnasta. Meillä on ulkoisia satamia mukana. Me olemme tehneet selvityksiä lentoasemien osalta, joka liittyvät monimuotoisuuteen ja myöskin tällaista kaupunkialueiden solmukohdissa, jos liittyy sähköautojen jakaminen, jalankulku, polkupyöräily ja hyvä kaupunkisuunnittelu, joka on ollut osa tätä. Olemme te tutkineet kolmeen otteeseen tätä rautatien rahtikysymystä. Se on hyvin tärkeä asia. Sen parissa teemme paljon työtä rautatien rahtikäytävän käytävän osalta ja myöskin ERTMS, eurooppalaisen liikennehallintajärjestelmän osalta, joka tulee optimoimaan kapasiteettia sitten, kun nämä uudet järjestelmät ovat käytössä. Suunnittelemme pian myös ajatushautomoa äh, matkustaja äh, rautatieliikenteessä. Meillä on prosessi, joka tähtää vihreään hankintaan, mikä on tärkeä kysymys julkisessa politiikassa. Sitten tiedottamisesta. Meillä on paljon hallinnollisia rakenteita. En puutu niihin Uskomme kuitenkin varhaiseen kuulemiseen, kunnioitamme paikallisia prosesseja, on tärkeää ihmisten oikeuksia kunnioitetaan. Meillä on säännöllisesti tapaamisia avaintoimijoiden kanssa Innsbruckista Bolzanoon, äh, tapaan kaikkia kaupunginjohtajia, vaikka kunnassa olisi vain 120 asukasta, niin tunnetamme kaikkia kunnioituksella. Ja Brennerin osalta meillä on nyt 100 000 vierailijoita tutustumassa paikkaan, jossa kerrotaan tästä tunnista paikkaan avoin, avointa mieltä, avointa tiedotusta. Se on ollut meidän avainlinjamme. Merci beaucoup, monsieur Cox. Paljon kiitoksia Pat Cox näistä liikennekäytömiin liittyvistä tiedoista. Nyt ähm, aloitamme keskustelun. Teillä varmaankin on paljon kysymyksiä mielessäni ja aloitamme nyt edustaja Taylorista. Olkaa hyvä. Ich möchte... Kiitos. Minä haluaisin esittää kysymyksen herra Pat Coxille. Kiitos esityksestä, herra Cox. Olen tyytyväinen, että on tapahtunut edistysaskeleita ja kiitos siitä, millä innolla suhtaudutte muun muassa tähän Brenner Basel-tunneliin. Te sanoitte, että meillä ei ole vaihtoehtoja. Minä tulen itse tältä alueelta ja meillähän ei kohta ole enää aikaakaan. Äkki minulla on sellainen tunne, että meillä valuu aika käsistä. Meillä on 2,5 miljoonaa kuorma-autoa, jotka ajavat Brennerin yli Saksasta Italiaan ja kansalaiset odottavat, että tämä miljardi investointi johtaa siihen, että liikennettä siirretään pois teiltä eli rautateille. Onko olemassa luetteloa byrokraattisista esteistä, mikä hidastaa raideliikennettä rajoilla? Onko olemassa työohjelma, missä on konkreettisia kulmakiviä, josta voisi keskustella julkisuudessa ja onko myös katsottu, miten paljon nämä byrokraattiset esteet maksavat, eli viivästykset ja eri tekniset vaatimukset. Minun vaalipiirini on riippuvainen siitä, miten naapurivaltioissa suhtaudutaan väyliin, jotka johtavat tälle väylälle. Tietysti ketään ei voi pakottaa, mutta me puhumme tässä myös eurooppalaisista verovaroista. Ja jos tätä ei koordinoida samanaikaisesti joka paikassa, niin se maksaa verorahoja ja myös uskottavuutta vaikuttavuutemme menee. Eli minä haluaisin tietää, että oletteko oppineet tästä nyt sitten jotain seuraavaa monivuotista rahoituskehystä varten? Paljon kiitoksia. Pyytäisin, että kunnioitatte aikarajoja. Teillä on jokaisella puolitoista minuuttia. Meillä on nimittäin paljon kysymyksiä. Edustaja Daniels on puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia ja kiitoksia teille kaikille näistä esittelystä. Minulla oli yksi kattava kysymys teille kaikille, ja se olisi seuraava. Jos voisitte antaa yhden yleisluotoisen neuvon, joka ei ehkä liity omaan alanne tulevalle komission jäsenelle, ei vain tavoitteiden täyttämiseksi, vaan myöskin tämän liikenneverkoston loppuun saattamiseksi, mitä nämä suositukset olisivat. Ja sitten tämä Skandinavian ja Välimeren välinen liikenneverkosto, minulla se kysymys tietenkin meillä on erilaisia tilanteita ja liikenneverkoston osasten loppuun saattamisen suhteen. Esimerkiksi tässä yhteydessä ajattelin, Hampurista Osloon kulkevaa äh, liikennekäytävää, joka täydentää tuota yhteyttä. Kun minä tapasin tuon äh, hankkeen edustajia, he sanoivat, että heillä oli vielä ongelmia kahden hallituksen kanssa ja myöskin ongelmia oli siinä dialogissa, jota nämä kaksi hallitusta kävivät keskenään, eli infrastruktuurihankkeet silti pysähtyvät rajalle. Oletteko samaa mieltä, että näin on? Ja Ähm, kuinka te neuvoisitte priorisoimaan asioita, kun kuvasimme painostaa näitä hallituksia ratkaisemaan ongelman? Kiitoksia. Paljon kiitoksia. Edustaja Välisessä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin onnitella näiden neljän edustajan puheenvuoroa, mutta olisin sitten ajatuksia yhteen, nämä käytävät ovat todennäköisesti sellaisia inform, sellaista infrastruktuuria, jotka osoittavat kansalaisille, miten tärkeää on Eurooppa ja unioni ja, ja osoittavat se, mitä mahdollisuuksia Eurooppa tarjoaa, koska se, että toimitaan yhtenä, yhtenäisenä alueena eikä 27 erilaisena, usein yhteydessä sanotaan, että tästä hyötyvät vain nämä käytävät, alueet, joita käytävät koskettaa. Esimerkiksi Espanjassa sanottaisiin, että vain tästä hyötyy Valencia, joka voi toimittaa Ähm, Appelsin tätä kautta Eurooppaan tai tätä Kantabria hyötyy tästä Atlantista käytävästä, mutta tästä hyötyvät kuitenkin kaikki alueet, mutta myöskin tällaiset reuna-alueet, joita on paljon Euroopassa, ajatellaan vaikka Riohaan aluetta, joka käytävien ansiosta on, on voinut toimittaa sekä läntisen, tämän Atlantin että välimerisen käytävän kautta toimittaa viiniään muille alueille – joten se on käytössä verkistää Eurooppaan kenen tahansa tuottajan ulottuvilla. Mitä tulee sitten näihin reuna-alueisiin? Jos sanotaan mahdollisuuksia saadaan parempaa infrastruktuuria, niin silloin ei pidä pohtia pelkästään parata mahdollisuuksia vientiä ja tulo, tuottoa, vaan tärkeää, että kaikki kansalaiset kokevat olemassa enemmän eurooppalaisiksi itsensä kuin aiemmin, joten tässä mielessä haluan todellakin kiittää näistä esityksistä ja on tärkeää, että olemme tietoisia siitä hyvästä työstä, joita tehdään näiden käytävien osalta. Madame Parnay pour les... Edustaja Parnay vihreästä, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Focus of the... Kiitos, että tässä on keskitetty rajat ylittäviin kysymyksiin. Mm, tämä on meille myös erittäin tärkeä ja sitten myös hiilestä irtautuminen, jonka kaikki mainitsitte. Ensinnäkin Rova Jensen, tässä teidän kalvolanne. nähtiin hyvin paljon pikkulentokoneita. lentokoneita ja minä toivon, että voitte kertoa meille, mikä osuus on milläkin liikennemuodolla. Koska toki meidän täytyy ottaa huomioon tässä eri liikennemuodot, mutta joskus ehkä täytyy keskittyä enemmän raideliikenteeseen. Se on ikään kuin jatkuvaa ja Tietysti lentoliikenteessä tämä on aluksi hieman helpompaa, mutta se ei tietysti ilmastonäkökulmasta nyt ole kaikkein paras vaihtoehto. Eli siksi tämä liikenteen monimuotoisuus. Herra Wojciechowski, toivottavasti lausun nimenne oikein. Minulla olisi kysymys sisävesiväylistä. Juuri kun puhumme ilmastonmuutoksesta, niin meidän täytyy kehittää kehittyy enemmän CO2-neutraalin suuntaan ja sitten samanaikaisesti äh, joet madaltuvat kuivuudesta johtuen. Onko tässä nyt jotain uusia ajatuksia? Ja sitten minulla olisi vielä yksi minun vaalipiiriin liittyvä kysymys. Stuttgartin ja Ulmin välillä on hyvin paljon henkilöliikennettä mutta mitä tapahtuu nyt sitten tavaraliikenteelle? Voisitteko tässä nyt nostaa jotakin elementtejä esille? Sitten äh, intermodaliteetti, herra Cox, koska eri maissa on hyvin erilaisia rakenteita. Miten äh, tässä hiilineutraalista näkökulmasta saadaan ihmiset yhdistettyä? No sitten tämä kustannushyöty, äh, analyysi Lyon Torino. Mikä osa äh, tästä analyysistä keskittyy tähän. Kiitos. Paljon kiitoksia. Pyytäisin kunnioittamaan aikarajoja, joita kollegatkin ehtivät puhua. Edustaja Shanti, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä eh, esitän sanani eh, Rouva Radikovalle eh, Välimeren alueen liikennekäytävä on äh, Alppien puolen kaikkein tärkein äh, liikennekäytävä ja sen pitäisi olla multimodaalinen äh, Äh, yhteys Välimeren satamista ähm, Euroopan unionin keskusalueelle. Sen pitäisi yhdistää äh, myöskin Pyrenit ja Alpit äh, ähm, rautatieverkostoon. Te itse totesitte muutama minuutti sitten, että me olemme hädintuskien päässeet eteenpäin asiassa. Ähm, maatieliikenteen räjähdyssähän on kaksinkertaistunut 30 vuoden aikana on johtanut erityisesti sektorin taantumaan Ranskassa. Mainitsin tässä Perpignanin yhteyden. Meillä on joka vuosi 25 000 lisää kuorma-autoa teillämme Ranskassa, kun nämä yhteydet taantuvat. Kuinka voisimme toimia niin, että kehityskulku kääntyisi ympäri, huolimatta niistä sadoista, kun emme ole tässä onnistunut huolimatta niistä sadoista miljoonista, joita olemme käyttäneet? Paljon kiitoksia. Nyt siirrymme eteenpäin hiukan nopeammin. Edustaja Rike, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Aivan lyhyesti. Aivan aluksi haluaisin osoittaa sanani näille neljälle koordinaattoreille, jota haluaisin tervehtiä ja haluaisin tiedustella, onko komissiosta älykkään tnt alalla ollut tulossa aloitetta. Tämä pyrkii vähentämään hallinnollista taakkaa, myöhästymisiä, sitä aiheutuvia kuluja. Olisiko tämä älykäs TNT mahdollinen ratkaisu? Sitten Pat Coxille kysymys. Brennerin ähm, pohjatunneli mitä mieltä te olette tästä 100 äh, miljoonan äh, investointilausunnosta, jonka liittokansleri on tehnyt äh, hiljattain? Olisiko mahdollisuus tehdä niitä Brennerin tunneli avattaisiin Saksan puolella? Ja sitten Raditsova, mitä mieltä olette Lyonin ja Torinon välisestä yhteydestä? Nämä tavallinen äh, 80 kilometriä. Palveleeko se myös niitä? Paljon kiitoksia edustaja Heikki. Edustaja Liberatski, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Muutama havainto ensinnäkin. Täällä todettiin, että jokainen yksi prosentti BKT kasvu edellyttää lisää liikennettä. Tämä on kyllä totta, mutta ei, ei koko totuus parannus liikenteessä tarjoaa meille mahdollisuuden kasvuun, sanoisin minä. Ilman liikennettä, ilman kuljetuksia emme pysty kasvamaan. Mutta mitä Euroopan laajuiset verkot yhdistävät Euroopan erilaiset käytävät, tämä on hyvin tärkeää. Tämä on asia, joka pitäisi toistaa jatkuvasti. Mitä sitten Rova Jensen sanoo? Minä olen teidän vanha ystävänne. Mitä te ajattelet siitä, että vedetään mukaan Oder joki tähän käytävään, koska se on tavallaan nyt jätetty sivuun. Ja sitten, mitä ajattelette mahdollisuuksista saada säädöksiä, jotka koskevat pelkästään Oderia, että, vaan että olisi älykkäitä liikennejärjestelmiä – jotka olisivat käytössä pitkin tätä käytävää. Käytävöitä koordinoittaisi. Anna Elisabetta Jensen. Se on sellainen käytävä, joka on erittäin menestyksekäs. 400 kilometriä kulkee minun vaalipiirini kautta. Minä tiedän, miten tehokkaita te olette. Kiitos. Beaucoup, monsieur kiitoksia, edustaja Rivaski. Edustaja Käsimönös, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille näistä esityksistä. <laughs> En primer lugar... Ensisijaisesti haluaisin osoittaa eh, Rova Raditsovalle ne kiitokset, jotka liittyvät Sarajevsan rautatieyhteisöön, joka on osa tätä tärkeää Välimeren eh, yhteyttä. Haluaisin sanoa, että myöskin Euroopan komissio on ymmärtänyt sen, mikä merkitys eurooppalaisesti on tällä käytävällä, joka yhdistää Välimeren, Atlantimeren ja myöskin yhteyksiä, jotka tätä kautta syntyvät Amerikan maanosaan ja Afrikan maanosaan. On tärkeää odottaa yhteistyötä teidän ja komission kanssa ja kaikkien muiden kiinnostuneiden tahojen kanssa, jotka tarvitsevat, jotta päästään eteenpäin tässä hankkeessa, jotta se toteutuisi ja voisimme nähdä, että tämä toteutuu, vaikka tehtävä on tietysti valtaissa. Ajattelen, että neljää koordinaattoria haluaisin myöskin viitata siihen, mistä teidän sanottu täällä, nimittäin se, että täällä puhuttiin siitä, miten tärkeää on selvittää sitä, miten voidaan tehokkaammalla ja helpommalla tavalla yhdistää rahoitus ja pääoma näihin tnt hankkeisiin Täytyy katsoa, mitä mahdollisuuksia on saada rahoja liikkeelle ja eri tahojen toiminta. Haluaisin kuulla, mitä mieltä te olette siitä, miten voisimmekin toimia nimenomaan tämän suuntaisesti. Sitten haluaisin korostaa sitä, miten tärkeää on, että päästään eteenpäin neuvotteluissa, mietinnössä, joka koskee sitä, mitä rationaaliset saadaan välineitä, joilla voidaan edistää eurooppalaisten liikenneverkkojen loppuun saattamista. Parlamentti hyväksyi vuoden 2019 helmikuussa selkeän kannanoton, joka sisältää hyvin selkeitä elementtejä, kuten se, että voitaisiin olla tällainen vastuullinen taho, joka vastaa siinä hankkeiden toteuttamisesta. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos näistä esityksistä. Aivan lyhyesti muutama kysymys kaikille koordinaattoreille. Kuuntelimme aiemmassa kuulemisessa koordinaattoreita, joka oli vastuussa muista hankkeista. Te, jotka olette tehneet työtä tänne samojen järjestöjen kanssa, oletteko kuulleet puhuvan näistä rajatalueiden ongelmista? Kuinka monta on nämä raja-alueet, koska mehän, me näistä kautta syntyy. Mehän puhumme eurooppalaisista hankkeista. Minä olen Espanjan baskealueen jossa kärsimme ongelmista, jotka liittyvät Ranskan ja Espanjan väliseen rajaan. Se kysymys on alueesta, joka on sekä välimeren että atlanttinen. Mitä te uskotte, että voisimme tehdä, että voitaisiin velvoittaa jäsenvaltiota, että ne täyttävät velvoitteensa. Vuonna 2013 te- tehtiin ratkaisu ja hankkeet ovat selveitä ja tilintustuomioissa on tehnyt kertomuksen, jossa se totesi äh, asian, että on käynyt, jäsenvaltiot ovat käyttäneet huonosti tätä rahoitus resursseja, eivätkä ole käyttäneet niitä näiden hankkeiden mukaisesti. Ja tästä syystä seurauksena se, että yhteyksiä olisi syntynyt, saman aikaan kuorma määrä on lisääntynyt ja päästöjen määrä lisääntyy rahaja alueilla. Uskotteko te, että nämä hankkeet tulevat toteutumaan aikataulun mukaisesti? Tuletko ne toteutumaan? Tuleeko me saamaan jonkinlaisen uuden tarkistuksen? Te uskotte, että voimme yhdistää uusia hankkeita ilman, että me olemme vielä päättäneet niitä hankkeita, jotka ovat edelleen olleet pöydällä vuodesta 1994. Eh, Mitä te uskotte? Miten me voimme auttaa teitä? Koska totta kai täytyy huolehtia siitä, että jäsenvaltiot eh, panevat toimimaan asiat näiden hankkeiden mukaisesti. Näyttää oudolta se, että Greta Thunberg johtaa tällaista liikettä, joka kääntyy vastuullisen poliitikkojen suuntaan ja sanoo, että he eivät toimi sen mukaan, että vähentäisiin päästöjä, koska me kaikki tulemme käsimään joka päivä näistä liikenteen katastrofeista kentillä ja siitä liikenteen lisääntymistä tapahtuu moottoriteillä – toivon, että tekisitte julkiseksi sen tiedon, että meillä on ongelma jäsenvaltioiden kanssa, koska uskon, että silloin saamme aikaan toimintaa. Bilbao. Kiitoksia edustaja Bilbao. Tämä oli lähestulkoon tason puolitoista minuuttia. Melkein. E, edustaja Finanssa, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, yritetäänpä. Meillä on neljä nopeaa asiaa. Radikova, Radikova, tässä puhui loputtomasta historiasta, olemme samaa mieltä. Ja, ää, tämä on valitettava näin monien vuosien myöhästymisen jälkeen. Ää, tässä viitattiin tuohon pohjatunneliin ja moniin kilometreihin Brennerin tunneliin, eh, myöskin liittyen mutta Lionin ja Torinon yhteyteen liittyen, mitä voisimme tehdä, mitä täällä valikunnassa voitaisiin tehdä, jotta voitaisiin auttaa eh, työn nopeutumisessa. Sen toinen asia, eh, verkkojen Eurooppa on ollut väline, joka on osoittautunut hyödylliseksi. Olisiko mahdollista vielä parantaa tätä tehokkuutta, koordinoida ehkäpä sitä muiden rahastojen kanssa, Invest EUta tässä ajattelen, tai muiden sellaisten rahoituslähteiden kanssa, joita voitaisiin paikallisesti käyttää. Sitten kolmas kysymys, tämä on kaikille teille. Pat Cox, Ivo Tchowski, te puhuitte vaihtoehtoisista polttoaineista molemmat ja minä olen esittelijä ollut näissä asioissa, joten tiedän sen hyvin ja RMSään liittyen. Kuinka voisimme toimia, että voisimme nämä kaksi tärkeää pilaria saada yhdistettyä niin, että nämä liikennekäytävämme olisivat kestävämpiä ja turvallisempia? Merci beaucoup. Paljon kiitoksia edustaja olkaa hyvä. I'm Sharon, thank you all for... Kiitos puheenjohtaja, kiitos kaikille erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Te mainitsitte kaikki hiilestä irtautumisen, mutta jotta voisimme pitää kiinni Pariisin sopimuksesta, niin meidän täytyy... La bonne traduction. Pahoittelen, mutta tulkkauksessa oli katkos. Onko Ranskan kopissa kaikki kunnossa? Hienoa. Pahoittelen. Jatkakaa vain. Niin. Yeah. Niin, aloitanko alusta? Eli kiitos rouva puheenjohtaja ja kiitokset kaikille erittäin mielenkiintoisista esityksistä. Ennen kaikkea se, että mainitsitte kaikki hiilestä irtautumisen. Mutta jotta saavutamme Pariisin sopimuksen tavoitteet, meidän täytyy irtautua tai liikenteessä täytyy irtautua täysin hiilestä – Teidän kokemusnäkökulmasta, mitkä ovat suurimmat esteet tämän saavuttamiseksi? Merci beaucoup, ce fut clair et bref. Monsieur Etienne, la parole est à vous. Paljon kiitoksia edustaja Etienne, olkaa hyvä. Madame Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Minulla on vain lyhyt kysymys Pat Coxille, koska minä olen liberaali Saksan edustaja haluaisin Femanin peltiin eh, liittyen sitä kysymyksen. Tämä on hyvin tärkeä eh, kysymys. Ruotsin ja Tanskan yhdistäminen Hampurin alueeseen niin edespäin. Minun kysymykseni on seuraava. Meillä on ongelma Brennerin puolella ja Femanin peltin puolella. Saksan menettelyt eivät ole kyllin nopeita verrattuna menettelyihin muissa maissa. Mitä me voisimme tehdä, mikä olisi teidän neuvonne, kuinka voisimme nopeuttaa näiden hankkeiden etenemistä? Paljon kiitoksia edustaja Etienne. Edustaja Rodriguez, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut myös minulta kaikille koordinaattoreille esityksistä. Meillä on se kaksi kysymystä, jotka ovat tuotetaan yleisiä ja sitten kaksi ovat sellaisia, jotka koskevat välimeren käytävää. Nämä ens, yleiset kysymykset. Miten te näette tämän hankkeen? että miten Silkkitie voisi tulla vaikuttamaan meidän käytäviemme suunnitteluun. Mikä tulee olemaan yhteys siihen, mikä on tämä Silkkitie. Sitten, jos eh, en ole ymmärtänyt lukujen väärin, että, että käy, välivälinen kustannukset olisivat 3 eh, miljardia euroa. Saksan ja Tanskan välinen tunneli se on suuruudeltaan äh, seitsemän, yli 7 miljardia euroa. Eli ajatellaan tämä välimerkää käytävä, että on kuitenkin sellaisia jaksoja, joita tuota, toki kolmas jotka pitää, ja kuitenkin tämä yli, nopeus, joka voidaan mahdollistaa, on, on yli 20 kilometriä tunnissa, eli ja tämän liittyy taas siihen, miten voidaan sitten toteuttaa to, kansainvälisissä käytöissä. Ja toinen sitten, mitä tulee tähän Teserilon ja Välimeren käytävään, Espanjan rautatien turvallisuusviranomaiset ovat soittaneet, että, että voitaisiin antaa sertifiointia ja mahdollistaa se, että saavutettaisiin 220 kilometrin tuntinopeus, mutta tätä kuitenkaan ei ole tapahtunut tähän mennessä. Miten koordinaattori, jos katsoo, että on tutkittu asiaa riittävästi, että miten voisin auttaa tätä hyväksyntää, ja miten arvioitte sen, että on olemassa tällaisia jaksoja tällä jaksolla, jossa kuljetetaan muuta tavoin? Paljon kiitoksia edustaja Fribourg löytää listan kärjessä, mutta jätti sivuun pahoittelen. Kiitos. Meillä on yksi lyhyt kysymys Rova Jensenille päätöslausumassa vuodelta 2016, jossa puhutaan liikenneinfrastruktuurin parantamisesta Keski- ja Itä-Euroopasta. Parlamentti painotti Kroatian satamien tärkeyttä Riekassa. Eli Riekan satama pitäisi liittää Itämeri, Adriameri liikennekäytävään. Tämä yhdistää Pohjois-Adrian meren Itämereen ja siinä on matkalla Itävalta, Slovakia, Tsekin tasavalta ja Puola. Koska tullaan tarkastamaan näitä euroopanlaisia liikenneverkkoja, ottako parlamentti huomioon sen, että Regan satamalla on sama status kuin muilla Pohjois-Adrianmeren satamilla. Ja tässä on kaksi Euroopasta liikennekäytävää. Ja rega on kuitenkin yhdistetty ainoastaan tähän Itämeri-Adria-liikenneväylään. Missä? Paljon kiitoksia tästä viestistänne. Seuraava Teillä on yksi minuutti, aikaa vähän. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin Giuseppe Milazzon puolesta pyytää anteeksi, että hän on estynyt tällä tänään, mutta hän olisi halunnut esittää kysymyksiä siksi aionkin nyt puhua englantia, koska italiaa valitettavasti en puhu. Tämän transeurooppalaisen liikenneverkopolitiikan kautta EU pyrkii luomaan tehokkaan EUn laajuisen liikenneverkon ja kulutusverkon, mutta on olemassa reuna-alueita, jotka jäävät edelleen suurten investointisuunnitelmien ulkopuolelle, kuten Itä-Italia on tilanteessa, jossa se on rakenteellisesti jälkeen ja siltä puuttuu yhteyksiä, jotka vaikuttavat kielteisesti talouteen ja siihen osallistuvuuteen, mikä on yksi avaintavoite TEN-T-politiikassa. Voisitko antaa kenties jonkinlaisen viestin suunnan muutoksesta – ja voisitko, jos näin voitaisiin tehdä, niin voisitko kertoa millä tavoin? Merci beaucoup pour cette question. Paljon kiitoksia tästä kysymyksestä. Edustaja Novak, olkaa hyvä. The besedon. Paljon kiitoksia. Te mainitsitte kaksi kertaa sen, että kaksi liikennekäytävää kulkevat Slovenian ja Koperin läpi. Koper on hyvin tärkeä. Slovenia on Äh, idän ja lännen välinen ähm, kauttakulkumaa. Meillä on aivan loistavia moottoriteitä, mutta nyt rekka-autoja on aivan liikaa moottoriteille. Me tarvitsemme rautatieyhteyksiä. Valitettavasti Sloveniassa on sellainen tunne, että kaikki etenee aivan liian hitaasti. Minun kysymykseni on tämä. Oletteko sitä mieltä, että me saamme aikaan kylliksi edistystä äh, yhteistyössä Slovenian hallituksen kanssa, kun keskustelemme näistä rautatieliikennekäytävien Toteuttamisista läpi Slovenian. Ja mitä sitten rahoitukseen tulee? Onko rahoitusta äh, myöskin tulevalla rahoituskaudella tulossa? Kiitos. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvä. Grazie Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Napoli ja San Lerno ovat kampanjan alueen kaksi ähm, kaupunkia, kaksi Etelä-Italian kaupunkia. Napoliassa Napolissa on hyvin paljon sekä lentokenttää että satamaliikennettä, matkustajia että liikennettä. Mm, meillä on Skandinavian välimeren liikennekäytävä, äh, joka on hyvin tärkeä, mutta Salernossa 50 kilometrin päässä äh, meillä on kaupunki, jota äh, ei palvele lentokenttä. Minulla nyt on kysymys teille, Rova Cox. Ette kyllä sitä mieltä, että meillä pitäisi olla Napolille vaihtoehto. Meillä on valtava määrä turisteja, jotka kulkevat Naporin lentokentän läpi ja siellä on hyvin paljon sekä lähtö- että saapumislentoja että lentoa vaihtavia henkilöitä. Eikö olisi mahdollista, että Salernon lentokenttä että äh, sitten nostettaisiin ainakin kansallisella tasolla strategisesti eteenpäin. Tämä olisi hyvin suur, suuri tarpeeseen. Ja sitten äh, että tämä Skandinavon äh, välimeren käytävä ähm, rakenteellisesti ja strategisesti, kuinka voisimme sen täyttää. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä, niitä olikin paljon. Minullakin on vielä kaksi kysymystä ei ole syytä sille, miksi minä itsekin esittäisin kysymyksiä, joten nyt olen valikunnan jäsenen roolissa. Minulla on hiukan tässä ongelma, sillä liikennekäytävien tarkoitus on se, että liikenne kulkee sujuvammin Euroopassa ja pystymme todellakin pääkaupungista toiseen liikkumaan helposti. Minun kysymykseni onkin tämä. Keskusteletteko te keskenänne? Keskustelevatko koordinaattorit keskenään? Teettekö yhteistyötä? Ja eikö meitä nyt puutu koordinaattoreita. Miten voi olla, että 2019 Pariisi-Berliini yhteyttä ei ole olemassa ilman lentokonetta? Miksi ei ole yöjunayhteyttä? Meillä ei ole mitään rautatieyhteyttä, jossa yöjunaa näiden kaupunkien välillä on. Minä katsonut saksalaisiin, sillä minä olen nähnyt luvut, kysynnän, matkustajaliikenneluvut. Ihmiset haluavat matkustaa junalla Ähm, naapurimaihin erityisesti yöjunalla. Ja kun katson tilannetta, huomaan, että meillä on ongelma Pariisista, ei pääse Berliinin junalla. Vaikka haluaisin, minulla on ongelma. Tämä vastaisi sekä minun taloudellisiin huoleen että ilmastohuoleen. Jotain pitäisi siis tehdä. Ja kun katsomme karttaa, näyttää siltä, että kyllähän Euroopan kansalaisen pitäisi voida liikkua mihin tahansa Euroopassa Kyllä, todellakin vähemmän saastuttavin keinoin. Junalla olisi niin hieno kulkea. Minulla on seuraava kysymys. Ettekö te tarvii jossain vaiheessa eh, jotakin eh, apua, eh, koordinaattoria, joka lähtisi ravistelemaan ministereitä ja näyttäisi, että tällainen tilanne ei sovi, kun meillä on tällaisia pieniä liikenneyhteyksiä sitten tämä oli ensimmäinen kysymys, niin minulla on toinen, toinen kysymys. Minulla on ongelma tämän Lionin tornin yhteyden suhteen. Minä haluaisin tietää, mikä tilanne tällä hetkellä on. Voisitko antaa meille eurooppalaisen äh, rahoituksen määrät, ne, joita on suunnattu Lionin tornin äh, yhteyteen, ja kuinka paljon tästä rahoituksesta on jo käytetty. Äh, tiedustelen tässä siksi, että kun minä olen kaikki nämä tutkimukset lukenut, sekä hanketta vastustavat että kannattavat tutkimukset, todetaan, että 2032 tämä tulee valmiiksi, tämä yhteisö, nyt on jo 2019. Onhan tässä nyt hyvä toimia. Odotammeko me todellakin tähän vuoteen 2032 asti? Enpä usko. Eivätkö nämä liikennekäytävät nyt tarvitse valtavaa rahoituspakettia. Ettekö te ole rautateiden kanssa luonnollisia kumppaneita? mikä voisi tehdä käsi kädessä yhteistyötä, jotta saisimme nyt tämän liikenneyhteyden raiteilleen. Minä olen sitä mieltä. Ja sitten viimeinen kysymykseni tänään. Palaan nyt edustaja Rikeen kysymykseen. Oletteko te erityisesti komission aloitetta koskien älykästä tenteetä. Tarkastelet yhdessä ja jos näin on, voisitteko antaa jotakin siihen liittyviä tietoja? Pahoittelemme, olemme nyt erittäin erittäin myöhässä, ainakin viisi minuuttia, mutta annan teille joka tapauksessa mahdollisuuden vastata ainakin neljä minuuttia. Jokainen saa vastaukselle. Olkaa hyvä. Et si on commençait par vous, monsieur Pacox, on fait le sens avec... Me voisimme aloittaa nyt toisessa järjestyksessä. Pat Cox voisi aloittaa, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia. Tässä oli niin paljon kysymyksiä, minä joudun tässä hiukan valikoimaan. Antakaa minun nyt aloittaa näistä nimenomaan eurokratiaan liittyvistä esteistä. Kyllä niitä on hyvin pitkä, pitkä lista syitä sille, että me ei ole kehittäneet näitä asioita erityisesti Brennerin alalla on lähestulkoon mahdollistonta saada sopimusta siitä, että meillä oli yhteinen, olisi yhteinen tietullimalli. Tämä olisi erittäin hienoa, jos tällainen olisi mahdollinen saada Euroopan parlamentin tuolla aikaan. Toiseksi me olemme keskustelleet siitä, että meillä on Itävallassa dieselvero melkoisen matalalla hyötyajoneuvojen osalta. Ja tämä vaikuttaa Brennin yhteyteen suhteen myöskin. Ähm, tässä kyseessä on Itävallan äh, ratkaisu ja me tarvitsemme enemmän investointeja. 740 äh, metriä junaa. Tämähän on meidän tavoitteemme. Meillä ei ole kylliksi rahoitusta sille. Me tarvitsemme myöskin enemmän äh, roll on, roll off ähm, mahdollisuuksia ähm, kuorma-autoja raiteille ja niin edespäin. En halua nyt pitkästyttää teitä kaikilla näillä yksityiskohdilla, koska meillä on pitkä lista, kuten sanoin. Sitten virstanpylväät, kyllä meillä on 109 kilometriä valmista tunnelia. Tämä ei ole mikään helppo tapa. Ja 2020 kilometriä saamme valmiiksi vuoteen 2024 mennessä todennäköisesti tämä tulee olemaan valtava virstanpylväs. Me haluamme operatiivisuutta, me halu- emme halua, että meillä on Münchenistä Itävaltaan yksi merkintöjärjestelmä ja sitten toinen Italiassa ja Brennerin tunnelissa kolmas. Me haluamme yhtenäisen merkintöjärjestelmän. Tämä tulee vaatimaan hyvin paljon työtä ja me tarvitsemme teidän tukenne sille, että meillä olisi yhtenäinen eurooppalainen kanta. Jos meillä ei ole yhtenäistä kantaa, me emme saa rahoitusta. Teidän pitäisi tukea meitä tässä asiassa. Kuinka voisimme sitten ää, komissiolle vastata. Meillä on kaksi asiaa. Meidän pitäisi korostaa kaikkia tärkeitä hankkeita, joiden suhteen toimeenpano äh, asetus on olemassa. Sehän on ikään kuin lihakset meille, se antaa virstanpylvää tai tavoitteet, se tekee jäsenelle mahdollisuuksia tehdä konnatorin johtamaa läheistä yhteistyötä ja me saamme tavoitteet ja vastuullisuuden toteutettua näin. Jokaisessa suuressa hankkeessa näin tulisi olla. Sitten toinen asia, tämmöinen yleinen vastaus. Vähän hiilistäminen tuli monissa kysymyksissä esiin ja minun on makantani tässä asiassa tulevalle uudelle valiokunnalle on se, että syvällinen muutos on tarpeen. Muutoksen täytyy olla rohkea ja sen täytyy olla suuri. Me emme, pieni muutos ei riitä ja meillä täytyy olla kunnianhimoa toteuttaa tällainen suuri muutos. Ja kun nyt pitäydyn liikenteen alalla, mitä enemmän näemme mahdollisuuksia siirtyä sähköisen liikenteeseen, sehän on valtava potentiaalin lähde, sitä enemmän kysyntää sähkölle tulee olemaan. Me tarvitsemme sähköä uudistuvista lähteistä. Meidän, meidän täytyy äh, löytää ratkaisuja kun luovun hiilestä ja Saksan tapauksessa ydinvoimasta. Tämä vaatii va- massiivisen muutoksen energian energialogiikassamme. Me emme voi käsitellä liikennettä vain liikennesiilossa, ellei se yhdisty nykyisin energiakysymyksiin. Ja tarvitsemme vielä digitaalisenkin alan mukaan, että pääsemme tässä päätökseen. Eli liikenne, energia ja digitaalinen kenttä. Kaikki rahoitus ja kaikki lihakset tulisi asettaa näiden tavoitteiden taakse. Ja komission pitäisi sitten tehdä tämä yhdistymistyö, että nämä saadaan yhdeksi kudelmaksi me tarvitsemme syvällisen muutoksen. Tämä älykkäs ulottuvuus. Tämä on hyvin tärkeä integroiva seikka minulle. Viime viikolla minä olin monta päivää Tukholmassa ja seurasin monia hienoja Trafikverkhetin esityksiä, jotka huolehtivat liikennepolitiikasta siis Ruotsissa. meillä oli kaikilla näillä hyvin pieniä digitaalisen alan asioita. Minä näen siellä aivan valtavan hienoja esimerkkejä. Siellä ei ole säätelyä, siis lainsäädännöllistä säätelyä. Äh, siellä on sanottu, että äh, tällainen sähköisesti äh, itseään ohjaava ajoneuvo voi kulkea yli 60. Ja siellä oli hienoja ajatuksia. Tämän kaltaisia ajatuksia me tarvitsemme. Meidän täytyy olla älykkäämpiä älyalalla ja meillä on meitä älykkäämpiä ihmisiä, joita meidän tulisi kuulla. Paljon kiitoksia, Pat Cox. Radiskova, olkaa hyvä. Thank you very, very much. Paljon kiitoksia, kiitoksia taustoista, kiitoksia kommenteista, kiitoksia kysymyksistä. Minä yritän vastata niihin kysymyksiin, joihin osaan vastata. Se, mitä suosittelisin, komission puheenjohtajalle. Hallituksilla on aina mahdollisia asetuksia, jossa ikään kuin työnnetään yhteiskuntaa lähemmäksi ympäristöystävällisyyttä. Me haluamme irtautua hiilestä. Jos me olemme vakavissamme vihreän Euroopan suhteen, meidän täytyy löytää tapa tukea rautatieliikennettä, kun se kilpailee tieliikenteen kanssa. Eli toisin sanoen, jos me vertaamme nopeutta, hintaa ja ympäristövaikutuksia, niin hinnat ovat alhaisemmat ja ympäristötekijät on otettu paremmin huomioon. Tätä komissio voi keskustella kansallisten hallitusten kanssa, eli miten ne muuttaa teidän prioriteetit. Tämä koskee lähinnä hintaa ja nopeutta ja edistää enemmän rautateitä ja luoda mm, niistä kilpailevan maanteille. Tällä hetkellä ne ovat kalliita, vauhti on alhaisempi ja sitten liitännät eivät ole valmiina. Eli nämä mielestäni ovat prioriteetteja. Sitten Toiseksi me voimme ainoastaan antaa neuvoja kansallisille hallituksille, emme muuta, tai motivoida heitä myönteisesti niin, että he olisivat enemmän mukana liikennekäytävien yhteyksissä. Tämä ei koske ainoastaan toimivaltuuksia, vaan myös rahoitusta. 50 prosenttia yhteisrahoituksesta tulee EUlta, mutta toinen puoli tulee sitten kansallisilta hallituksilta. Eli jos kansalliset hallitukset eivät ponnistele ja osallistu, niin me emme voi rakentaa liikenneväyliä. Tämä on todellisuus. Te olette puhuneet joista konkreettisista puuttuvista yhteyksistä muun muassa Etelä-Italiassa. Kyllä tiedän, mutta tämä on kuitenkin alue ja kansallisten hallitusten vastuulla. Anteeksi, minä olen todella sairas. So this is not the task. Eli tämä ei ole meidän tehtävämme. Mutta se, mitä me voimme tehdä, ja tämä koskee Ranskaa ja monia muita maita, että me voimme tukea tällaisia liitäntäteitä käytäviin. Eli silloin käytävä on tehokkaampi. Tämän me voimme tehdä ja teoreettisesti ei ole mitään estettä käyttää EU-määrärahoja tällaisten teiden rakentamiseksi askel askeleelta silloin, kun se on järkevää. Jos Ranskan kohdalla on kysymysmerkki, miten se tulee käyttämään käytäviä tai muut maat, kyllä se kaikki riippuu näistä liitäntä teistä. Mutta kuitenkin se on mahdollista, koska muutenhan tässä ei ole mitään järkeä. Ja rouva puheenjohtaja, minä ymmärrän teidän asenteenne. Kyllä, on henkilöitä, jotka ovat erittäin kriittisiä Lionin ja Torinon väliseen tunnelin liittyen mutta on muitakin, koska muuten me olisit tässä vaiheessa. Minä olen tutkinut tämän riidan historiaa ja haluaisin toistaa ainoastaan yhden tärkeän asian. On kansallisen hallituksen päätös Italian ja Ranskan puolella. Sitten on parlamentaarinen päätös paikallis- ja aluetasolla. Ja sitten on neuvoston päätös. Ja sitten minulla eurooppalaisena koordinaattorina ei ole oikeutta kyseenalaistaa näitä hallitusten päätöksiä. Minulla ei ole mitään oikeutta siihen. Joten minun kantani on, että minun täytyy toimeenpanna päätöksiä ja minä voin tehdä vain parhaani ja pyrkiä edistämään sovittuja projekteja ja käyttää määrärahoja, jotka on allokoitu näille hankkeille. Ja sitten mitä näihin rahaosuuksiin tulee, Tämä koski mm, Välimeren käytävää, Lionin ja Torinon välistä käytävää, no, mutta vastausta ei ole. Te kysytte kokonaisbudjettia, sehän on 8,6 miljardia. Tai sitten tässä on tietysti myös eri osia, eri käytävän osia rakennetaan eri budjettikausilla. Mutta mitä haluaisin painottaa, tätä ei tulisi unohtaa. Kuka tietää? Mm, talouskriisi voi olla jälleen lähellä. Vuonna 2008-1990 kaikki muuttui. Joten en voi vastata siihen, minkälainen budjetti tulee olemaan. Se riippuu teistä. Te teette budjettipäätökset. Neuvosto päättää budjetista. Ja jos toivottavasti tämä talouskriisi ei ole niin paha, niin me sitten keskustelemme jälleen, mitä me teemme käytävien suhteen, niin kuin 2008, 2009, 2010kin teimme. Eli silloin tilanne oli hyvin erilainen. Merci beaucoup pour vos... Paljon kiitoksia vastauksistanne. Annan nyt puheenvuoron, olkaa hyvä. Niin, jotakin yksityiskohtaisia kysymyksiä ja ensinnäkin Reinistä. Totta kai olemme tietoisia Reinin ongelmista, etenkin kuivuuden vuoksi. Me tiedämme, että liitto tasavallan suunnitelmissa Saksan ministeriö ehdotti, että syvennettäisiin Reinin väylää etenkin osuudella, joka on Kompletsin ja Ifetsheimin välissä. Se on Reinin keskijuoksulla, mutta mikä on sitten kustannushyöty tästä? Tämä on hyvin kallista. Ja mistä te puhuitte, tämä Stuttgartin ja Ulmin välinen yhteys, joka on toinen käytävä, se liittyy myöskin Tonavaan ja hän on eri ihminen, joka vastaa sen koordinoinnista mutta vaihtoehtoiset polttoaineet on olemassa erityishanke, jota INEA toteuttaa, jolla siis hankkeessa pyritään vaihtoehtoisia polttoaineita. Ja tämä sekoittamismahdollisuus, joka on mahdollisuus tässä yhteydessä. Puhutaan niistä taloudellisista hyödyistä – Tämä on yleinen infrastruktuurikehittämisongelma, se, että puuttuu näkyvää hyötyä. Tiedotetaan, että se rakennetaan, mutta emme kuitenkaan tiedä, miten se saadaan tehtyä niin, että voidaan osoittaa, että siitä syntyy taloudellista hyötyä. Selvitys, joka koski vaikutusta, joka on sillä, että ei toteuteta ohjelmaa, se osoittaa, tämä selvitys osoittaa, että jos ei toteutetaan hankkeita TEN-teen mukaisesti, niin vuoteen 2030 mennessä silloin menetään 1,6 prosenttia BKT-kasvusta, mutta totta kai nämä laskelmat liittyvät tiettyihin oletuksiin, niin kuin aina kun taloustieteilijät sellaista tekevät, mutta tämä on yksi tapa keskustella asiasta. Sitten edustaja äh, Garcia Munjesin kysymys siitä, miten voidaan saada enemmän yksityistä rahoitusta, se on vaikeaa. Meillä täytyy olla myöskin jonkinlainen äh, tulo Yleensä näiden hankkeiden pitää olla sellaisia, että niitä voidaan soveltaa pankeissa, jos ei haluta vaatia maksuja infrastruktuurista, miten, miten perustella tällainen, koska usein, mm, useimmiten infrastruktuuri katsotaan julkiseksi hyödykkeeksi – Tietysti on joitakin mahdollisuuksia joissakin hankkeissa, joissa sitä on tehty moottoritien osalta, mutta ei jokien tai vastaavan osalta tämä ei ole mahdollista. Tärkeä kysymys teille edustajille on se, miten löytää tasapaino eri liikennemuotojen välillä. Jos halutaan liikkua, äh, siirtyä tieliikenteestä, rautatieliikenteestä, tällainen todellinen äh, liikennemuodossa toiseen siirtyminen, ympäristöllisempään liikennemuotoon siirtyminen – ja puhutaan hiilidioksidipäästöistä. Jos katsotaan, jos tehdään samanlaisia laskelmia kuin Sveitsissä tehdään, eli että tehdään rautatiekuljetukset halvemmiksi ja teiden käyttäminen kalliimmiksi, niin se on äh, äh, sitä, että internalisoidaan ulkoiset kustannukset. Tämä saattaa olla yksi mahdollisuus toimia kenties EU-tasolla, mutta ei yksittäisten jäsenvaltioiden tasolla, mutta muuten ei ole kovinkaan paljon toivoa. Ja sitten kysymykset, jotka koskivat sitä, miten emme ota huomioon tällaisia reuna-alueita. Keskitymme ytimeen ja ydin on Euroopan kikalpyn kannalta sellainen, että siitä saadaan enemmän hyötyä. Se ei suinkaan merkitse sitä, etteikö pitäisi kehittää kattavaa verkostoa. Mutta tämä tulisi kysyä jäsenvaltioiden käsissä, koska hyöty, jota me etsimme, jos käytämme tällaisia avaintoimia, indikaattoreita, jos otetaan huomioon tämä Euroopan sisäarvon käsite, niin rajan ylittävän osalta voidaan sanoa, että jonkin eh, pullonkaulan poistaminen voi hyödyntää kaikkia. Ja tämä on se, miten toimitaan jäsenvaltion kanssa yhdessä, koska yhden eh, pullokaulan poistaminen voisi hyödyntää koko käytävää. Tämä liittyy tähän yhteiseen hallinnolliseen. Ja Karima kysyi eh, tästä, puhummeko me, keskustelemmeko me keskenämme. Kyllä me teemme sitä. Meillä on konnettorien kokouksia. Teemme paljon yhteistyötä, etsimme hyviä ratkaisuja ja ehdotamme näitä asianmukaiselle komission pääosastolle asioissa etenemiseksi, eli DG Moville. Daniel Sol kysyi laitteista toiveista uudelle komission jäsenille. Yksi kysymys olisi, tai pyyntö, että hän olisi näkyvämpi, pyytäisi enemmän rahaa ja loisi lisää ehdollisuutta ja tekisi työtä niin hallitusten kanssa, jotka ovat vastuussa toimenpiteistä sitten. Ja vielä lopuksi, jos halutaan kehittyä, niin on syytä kehittää infrastruktuuria. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Ja sitten viimeinen puheenvuoron käyttäjämme. Olkaa hyvä. Madam Chairman. Um, well, I'll... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä äh, pitäydyn kolmessa kysymyksessä. Ensimmäinen näistä äh, liittyy Danielsonin kysymykseen siitä, mitä sanomme komissiolle Äh, kuten Pavel, meidän pitää keskittyä mm, rahoituksen saamiseen, sanoisin. Me tarvitsemme kaiken mahdollisen rahoituksen, jotta nämä hankkeet vuoteen 2030 mennessä saadaan valmiiksi. Meidän täytyy olla myöskin erittäin tarkkoja sen rahoituksen käyttämisessä, jonka me saamme, sillä liikennettä ei voi viherryttää eikä liikennettä voisi siirtää maanteiltä rautateille, ellei meillä oli jonkinlaista rahoitusta Euroopan unionin talousarviossa asialle. Tämä on tarpeen. Ja tämä on ensimmäinen asia. Sitten tietenkin älykäs TNT. Huomaan, että jäsenmaa, jossa vierailen kaikkein useimmiten, on hyvin kiinnostunut asiasta. Tästä me voisimme auttaa heitä toimimaan tehokkaammin tulevissa hankkeissa, jotta tämä olisi mahdollista. Me tarvitsemme vähemmän byrokratiaa, luonnollisesti vähemmän rajat ylittävää byrokratiaa myöskin. Tämä on äärimmäisen tärkeää. Monet äh, tässä esittivät kysymyksen äh, liikennekäytävien laajentamisesta, esimerkiksi miksi Ode äh, ei ole osa tuota liikennekäytävää Riekasta, Kroatiasta esitettiin kysymys. Kuulin myös Ruotsista kysymyksen siitä, miksi Ruotsia ei ole otettu mukaan tai ruotsalaisia satamia. Itäisen meren ja Adriameren liikennekäytävään otettu mukaan Ruotsin ja Puolan yhteyttä. Se osoittaa, että tässä konseptissa on jotakin, mikä ihmisiä kiinnostaa. Meidän täytyy uudelleen laatia TEN-T. Sehän vuoteen 2023 asti jatkuu, mutta uskoakseni komissio tulee pidentämään tätä ohjelmaa, mikä on melkoisen älykästä rahoitusnäkyvien kannalta niiden, jotka 2021 alkavat. Toivomme, että näin tulee tapahtumaan ja että se tulee auttamaan meitä eteenpäin meidän pitäisi voida nopeammin arvioida asioita ja nähdä, kuinka TNT tulee toteutumaan tulevaisuudessa. Huomaan kyllä, että erityisesti eri, mm, uusien jäsenmaiden kohdalla niiden, jotka ovat ikään kuin törmänneet moniin hankkeisiin, niin joiden kohdalla niiden tulisi sanoa kyllä. Heillä on hyvin paljon kysymyksiä esitettävää ja meidän pitäisi heitä kuulla. Sitten viherryttäminen, tämä on viimeinen aihe, jota käsittelen. Viherryttämisen mainitsi täällä moni. Ähm, meillä on ähm, tilanne, että lentokenttien tehokkuutta voidaan parantaa, jos yhteyksiä on enemmän Linnakenttiä ei tarvitse rakentaa lisää, voidaan käyttää niitä, jotka ovat jo olemassa, mutta tietenkin meidän täytyy varmistaa sen, että junaliikenne on tehokasta myöskin. Erityisesti minun liikennekäytäväni alla kaksi maata tekee hyvin paljon tässä asiassa. Tsekin tasavalta on luonut hyvin paljon rautatieliikenneyhteyksiä, jotka ovat hyvin edullisia. Tämä johtaa siihen, että ihmiset itse asiassa käyttävät junia auton sijaan. Huomaa myöskin, että Itävalta on hyvin kiinnostunut tukemaan rautatien liikennettä. Tarvitsemme siis tämänkaltaista tukea jäsenmailta rautatieliikenteen alalla. Ja lisäsin tähän jotakin liittyen siihen, mitä Pat Cox sanoi sähköautoihin ja äm, autoliikenteen viherryttämiseen liittyen. Älykkäiden liikennejärjestelmien käytössä on valtava viherryttämispotentiaali, kun menemme koko autoliikennekysymykseen. Ja luonnollisesti tämä tulee olemaan läpileikkaava kysymys tulevina vuosina. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia näistä puheenvuoroista. Teillä, te tarvitsette hyvin paljon rahoitusta, mutta ähm, konkreettisesti kun katsomme, mihin tämä rahoitus tarvitaan, työ tulee olemaan vaikeaa. Sanon tämän aivan suoraan. Tavoite on kaksi kertaa muotoiltu, kaksi kertaa komission puheenjohtaja on sen muotoillut. Meidän tarkoituksemme on 55 prosentilla laskea liikenteen päästöjä, 55 prosenttia vähemmän hiilidioksidipäästöjä vuoteen 2030 mennessä. Et sehän on kyllä aivan melkeinpä huomenna. Tämä vaatii aivan valtavan muutoksen, 55 prosenttia vähemmän sellaiset hankkeet, jotka aiheuttavat liikaa hiilidioksidipäästöjä, ne tulee torpata ja meidän täytyy löytää niille vaihtoehtoja. Minä haluan kyllä taistella näiden hankkeiden puolesta, mutta niiden täytyy olla sellaisia hankkeita, jotka vastaavat yhdessä sovittuja tavoitteita. Rautatieliikenne kyllä. Kaikkihan voivat näissä hankkeissa voittaa. Infrastruktuuria kun rakentamme 10-15 vuoden päästä, me hyödymme siitä. Enhän me, Viktor, vastusta edistystä Digitalisaatio tulee olemaan yksi avaintekijöistä alalla, mutta me emme voi kaikkia tehdä, eh, kuten menneisyydessä on toimittu. Se ei ole kertakaikkiaan mahdollista. Toinen mielestäni tärkeä asia, ja tässä en saanut varsinaisesti vastausta. Tässä esitin kysymyksiä liittyen älykkääseen TNT, -hen. emmekä saaneet vastausta, kuten eh, täällä Hartinko sanoi. Me emme ole saaneet kaikkia vastauksia ja pyytäisin, että te kirjoitatte koordinaattoreillemme, jotta saisitte kirjallisen vastauksen. Sitten kolmannen asia, meidän täytyy asettaa itsellemme tavoitteita. Meillä on viisi vuotta aikaa kaikissa jäsenmaissa, ja tämä johtuu siitä, että ihmiset tarvitsevat liikkuvuutta, jos me haluamme toimia sujuvasti. Nyt täytyy tehdä jotakin emme voi toimia kymmenen vuoden päästä tai myöhemmin nyt. On se hetki, jona täytyy toimia ja nyt on se hetki, jona meidän täytyy käynnistää hankkeita. Mutta te eh, totesitte itsekin, että niiden täytyy olla ihmisen kokoisia hankkeita, jotta ne elvyttäisivät alueitamme. Tämäkin on liikkuvuutemme haasteita. Paljon kiitoksia näistä esityksistä. Mehän menemme nopeasti eteenpäin. Emme kuitenkaan ole hyvin kovin kaukana toisistamme, joten toivottavasti me tapaamme pian uudelleen. Ja jos teillä on kysymyksiä, joihin ette saaneet vastauksia, lähettäkää ne kirjallisesti koordinaattorillemme. Paljon kiitoksia, hyvät koordinaattorit. Jatkamme vielä kokousta tietenkin tämän jälkeen. continuons, s'il vous plaît, chers collègues. Jatketaan me hyvät kollegat. Äh, tämän lainsäädännön kauden aluksi minä pyysin äh, komission vierailemaan, jotta komissio voisi esitellä yleisluontoisesti sen, mitä se tekee lentoliikennesopimusten alalla ja mitkä tavoitteet ovat näissä sopimuksissa. Kuten tiedätte, meillä on erilaisia lentoliikennealaa koskevia sopimuksia Euroopan unionin ja kolmansien maiden välillä. Niistä osa koskee ilmailun turvallisuutta. Ja Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen Euroopan parlamentin ähm, oikeuksia alalla on merkittävällä tavalla kasvatettu. Komissiolla nimittäin on laillinen äh, velvollisuus pitää parlamentti ajan tasalla ähm, kaikkien neuvottelun läpi, kun neuvottelemme äh, kolmansien maiden kanssa näistä lentoliikenteen sopimuksista. Ja ne vaativat siis parlamentin äh, eksplisiittisen hyväksynnän. Kaikki nämä asiakirjat ovat äh, luottamuksellisia laadultaan. Tämä tarkoittaa sitä, että vain muutama ihminen saa pääsyn näihin asiakirjoihin, mutta kuitenkin on sovittu, että tämän päivän kokous olisi poikkeuksellisesti julkinen luonteeltaan, että mahdollisimman moni voisi olla mukana. Tämä tekee meille mahdolliseksi ähm, myöskin sen, että komissio voi enemmän tai vähemmän julkisesti vastata tiettyihin kysymyksiin. Kiitokset siitä, että hyväksyitte kutsumme. Herra Hermeso Agosta Annan teille nyt 15 minuutin puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Madam Chair. And, uh, good... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Haluaisin antaa teille hyvin lyhyen katsauksen siitä, mitä me teemme ja me olemme valmistelleet tässä lyhyen esityksen, mutta ehkä aluksi voisin sanoa, että koko neuvotteluprosessissa parlamenttia briefataan siitä, mitä tapahtuu. Te saatte eri asiakirjat ja arvostan sitä, että voin tänään antaa teille tämän yleiskatsauksen ja vastata kysymyksiinne. Mitä sopimuksiin tulee, meillä on tässä kolme suurta blokkia Meillä on tällainen yleisluontoiset sopimukset, jossa puhutaan liikenneoikeuksista. Eurooppalaiset lentoyhtiöt voivat lentää kolmansiin maihin, mutta meillä on myös sopimuksia, jotka eivät koske ainoastaan näitä oikeuksia, e- vaan puhumme tämmöisestä todellisesta kumppanuudesta – Meillä on siis liikennesopimuksia, mutta turvallisuus, oikeudenmukainen kilpailu ja niin edelleen. Nämä ovat sopimuksia, jotka korvaavat olemassa olevat sopimukset, joita on kansallisella tasolla. Jäsenvaltiot neuvottelevat sopimuksista kolmansien maiden kanssa ja ainoastaan Äh, jos EU saa mandaatin, että se voi neuvotella sopimuksesta, niin tämä tapahtuu. Ja tämä tapahtuu yksimielisesti. Kaikkien jäsenvaltioiden täytyy olla tässä takana, jotta me näin voimme toimia joten meillä on yhdeksän EU-lentoliikennesopimusta ja me neuvottelemme kahdeksasta, en nyt mene tässä yksityiskohtiin. Ja meillä on myös muita sopimuksia, tämä saattaa olla ehkä vähän vaikea ymmärtää, ne ovat horisontaalisia sopimuksia ja näiden sopimusten avulla yritetään taata sitä, että kahdenväliset sopimukset jäsenvaltioiden kolmansien maiden kanssa kunnioittavat EU-lainsäädäntöä, koska kuten te ehkä tiedätte, lentoliikennesopimukset tehdään yleensä niin, että ainoastaan lentoyhtiöt tietystä jäsenvaltiosta ovat hyötyä tästä sopimuksesta. Esimerkiksi sopimuksi Espanjan ja Brasilian välillä ainoastaan espanjalaiset lentoyhtiöt ovat hyötyä tästä. Tämä on EU-lainsäädäntö mukaan 2002 tästä on päätetty ja meidän täytyy sitten saada nämä sopimukset EU-lainsäädännön mukaiseksi jäsenvaltio itse neuvottelee kolmannen maan kanssa sitten komission neuvottelee horisontaalisista sopimuksista ja sitten me muutamme kaikkia jäsenvaltioiden sopimuksia ja me pidämme, teemme niistä sitten EU-lainsäädännön mukaisia. Eli meillä on nämä horisontaaliset ja sitten nämä yleiset sopimukset. No, jos me nyt siirrymme niihin, niin tässä näette olemassa olevat sopimukset, jotka on jo allekirjoitettu, joita käytin Kanada, USA, Israel, Jordan, Marokko, Moldova ja Länsi-Balkanin maat. Eli näitä sopimuksia käytetään jo, ne ovat voimassa. Sitten on sopimuksia, joissa neuvottelut on saatu päätökseen, mutta niitä ei ole allekirjoitettu. Eli tällaiset sopimukset, joista on siis jo neuvoteltu, mutta niitä ei ole allekirjoitettu, joten ne eivät vielä ole käytössä. Tähän liittyy Armenia, Katar, Tunisia ja Ukraina. No, miksi me emme voi allekirjoittaa niitä? Te varmasti tiedätte, että meillä, meillä on joitakin ongelmia Gibraltarin lentokentän suhteen ja siksi nämä kysymykset ähm, ovat vielä kesken. Toivottavasti tämä kysymys pystytään ratkaisemaan, mutta ne eivät siis ole voimassa, vaikka neuvottelu on saatettu päätökseen. No sitten on neuvotteluja käynnissä ja minä palaan tähän kohta vain tiedoksi tässä on päivä, jolloin sopimukset on allekirjoitettu ja sitten Ukraina, Armenia, Tunisia ja Katar. Eli neuvottelut on saatettu päätökseen. Eli neuvottelut on saatu päätökseen, mutta kuten sanoin, niin ne täällä allekirjoitettu ja siksi niin ei ole käytössä. Ja sitten neuvotellaan joidenkin markan asean kymmenen maata Kaakkois-Aasiassa, Malesia, Filippiinit ja niin edelleen. Tämä on erittäin tärkeä alueellinen sopimus ja me olemme lähes saattaneet sen neuvottelut päätökseen viime marraskuussa. Äh, saimme neuvottelut lähes päätökseen, mutta yksi asian jäsenmaa, Malesia, pyysi enemmän aikaa sopimuksen tarkasteluun. Ja nämä sisäiset konsultaatiot kestävät kauemmin kuin odotimme, joten siksi me emme ole muodollisesti saattaneet näitä neuvotteluja päätökseen, mutta toivomme, että voimme kuitenkin näin tehdä mahdollisimman pian. Sitten me neuvottelemme myös Azerbaidžanin kanssa. Tämä on edistynyt aika hitaasti koska on ollut vaikeuksia sopia tärkeistä kysymyksistä. Me emme ole sopineet vielä tulevista päivistä. Me haluaisimme kuitenkin saattaa nämä neuvottelut päätökseen vuoden loppuun mennessä. Turkin kanssa meillä on man- neuvottelun mandaatti, me olemme neuvotellut, mutta heinäkuussa neuvosto päätti, että nämä neuvottelut keskeytetään poliittisista syistä johtuen. Eli neuvosto pyysi, että komissio keskeyttää käyttää mm, lentoliikenneuvottelut. Sitten oman me aloitimme vuoden 2019 alussa. Neuvottelut etenevät hyvin. Mehän olemme tehneet sopimuksen jo Katarin kanssa, eli tilanne helpottuu siksi. Ja nyt marraskuussa meillä on seuraava kierros ja toivottavasti me edistymme kaikkien näiden neuvottelujen suhteen. Haluaisin nyt kertoa teille lyhyesti näiden sopimusten hyödyistä verrattuna kahdenvälisiin sopimukseen. Ja kun näitä sopimuksia on käytetty, matkustajamäärät ovat lähestyneet, meillä on tullut myös uusia yhteyksiä, kaksi kaupunkia, jotka eivät aikaisemmin olleet yhteyksissä. Ja tämä sitten on vaikuttanut myös lippujen hintaan esimerkiksi, mitä Yhdysvaltoihin tulee matkustajamäärät ovat kasvaneet myös kapasiteetti 20 prosentilla. Ja sitten yhteydet ovat lisääntyneet ja sitten hinto, lippujen hinnat ovat laskeneet noin 27 prosenttia. Tämä koskee myös Länsi-Balkania. Eli matkustajalukumäärä ovat kasvaneet, yhteydet ovat kasvaneet, 125 uutta kaupunkiparia verrattuna vuoteen 2000 vuosien Marokon suhteen sama, eli matkustajamäärät, yhteydet ovat kasvaneet ja sitten hinnat ovat laskeneet. Ja tämän voi havaita myös Israelin kohdalla. Eli kaiken kaikkiaan me voimme sanoa, että EU-sopimukset tuovat huomattavia hyötyjä eri osapuolille. Sitten vielä yksi oleellinen kysymys. Ratifiointiprosessi on hyvin pitkä, koska nämä ovat tällaisia sekamuotoisia sopimuksia, eli EU- ja jäsenvaltiot ovat osapuolia ja siksi ratifiointi vaatii sen, että 28 äh, kansallista parlamenttia ratifioi sopimuksen ja vasta sen jälkeen sitten Euroopan unionin äh, parlamentin hyväksynnällä sopii tästä esimerkiksi Länsi-Balkanin kanssa allekirjoitettiin 2006 ja se astui vasta voimaan vuonna 2017. Sama allekirjoitettiin 2006 ja sitten se astui voimaan vasta voimaan 2018. Eli tässä on ö, ongelma ja me yritämme kannustaa jäsenvaltioita nopeuttamaan ratifiointiprosessia. Eli parlamentti Iltakin kysytään joskus hyväksyntää sopimuksia, joista on sovittu jo vuosia aikaisemmin. Eli meidän täytyy tosiaankin odottaa, että jäsenvaltiot tekevät tarvittavan ratifiointiprosessin. Eli tämä on nämä yleiset sopimukset ja sitten ovat nämä horisontaaliset sopimukset, jossa olemassa olevat jäsenvaltioiden sopimukset suhteutetaan EU-lainsäädäntöön. Joskus kolmannet maat eivät halua ottaa huomioon tätä EU-tasoa, eivätkä halua muuttaa sopimuksia. Tähän mennessä me olemme kuitenkin onnistuneet suhteellisen hyvän. 120 maata on tähän suostunut ja me olemme muuttaneet monia kahdenvälisiä sopimuksia. Joko, että meillä on horisontaalisia sopimuksia, niitä on 50, mutta sitten jäsenvaltiot ovat myös muuttaneet itse näitä sopimuksia niin, että ne ovat EU-lainsäädännön mukaisia. Esimerkiksi Kiinan kanssa olemme saaneet sopimuksen aikaisen koska se ei ollut hyväksynyt EU-ta sopimusosapuoleksi, mutta nyt on tärkeää, että olemme saaneet tähän allekirjoituksen sitten Etelä-Korea äh, lokakuussa viime vuonna. Me varmasti saamme tämän päätöksen suhteellisen. Nyt olemme aloittaneet neuvottelut Japanin kanssa näistä horisontaalisista sopimuksista. Sitten täällä lop- alla nähdään. Meillä on vielä Venäjä, ja Valko-Venäjä, Etelä-Afrika ja joitakin muita Afrikan maata, jotka eivät vielä ole hyväksyneet tätä, ole hyväksyneet EU-ta sopimusosapuoleksi. Eli tässä on erittäin laaja yleiskatsaus siitä, mitä me olemme tehneet. Ja ehkä voisin vielä sanoa, että kun vuoden 2015 lentoliikennestrategia esiteltiin, me menimme jäsenvaltioihin ja pyysimme heiltä, että he antaisivat meille mandaatin, että voisimme neuvotella muiden jäsenvaltioiden kanssa. Ehkä voisin palata tässä tähän kuvaan, jossa näkyy tämä kartta. Te näette, että me pyysimme mandaattia Kiinan, Meksikon, Saudi-Arabian, Bahrainin kohdalla, kun me menimme jäsenvaltioihin, jotkut päättivät, että he eivät myödä tätä mandaattia. Mutta meillä annettiin mandaatti neuvotella yhdistyn Arabiemirikunnan kanssa, mutta siellä vastapuole ei halunnut neuvotella, joten mandaatti vanheni. Eli tämä on tämänhetkinen tilanne. Ja me tulemme nyt pohtimaan uudessa komissiossa sitä, mitkä ovat uusia maita, uusia tavoitteita, mitä EU, laajo, EU-sopimuksiin tulee. Ja sitten me neuvottelemme tietysti niiden maiden kanssa, jotka eivät halua neuvotella vielä EUn kanssa, mutta meidän tosiaan tarvitsee pohtia tässä myös niitä uusia maita. Ja tähän liittyy tietysti monia eri elementtejä, vastapuolen intressit, jäsenvaltioiden intressit, market markkinoiden mahdolliset muutokset. No, minä päätän puheenvuoron tähän ja mielelläni vastaan sitä vielä kysymyksiin. Kiitos. Merci beaucoup pour votre... Paljon kiitoksia tästä esityksestänne. Se oli hyvin äh, tiivis ja pedagoginen. Kiitokset siitä ja aloitamme nyt keskustelun. Edustaja Mylly, olkaa hyvä. Monet kiitokset, rouva puheenjohtaja. Kiitos myös esityksestä. Siis tästä yleiskatsauksesta, jonka te meille annoitte näistä eri tasoista ja erilaisista sopimuksista, joita on, joita tulee olemaan. Minulla on se perustavanlaatuinen kysymys teille. Euroopan unionina ja myöskin maailmana meillä on se haaste, että Meillä on kolme suurta haastetta, kilpailukyky, digitalistuminen ja ilmanmuutos, että joudumme toimimaan kaikkien näiden osalta. Miten nämä kolme haastetta, miten ne otetaan esille teidän neuvotteluissanne? Kiitos. Merci beaucoup. Paljon kiitoksia. Edustaja uh, Rovet, olkaa hyvä. I was struck by... Minun teki vaikutuksen uh, tämä hämmästyttävä ehdotus, että nämä hyödyt, jotka mainitsivat, olisivat hyötyjä, kun tässä mukana oli äh, lentojen, lentopaikkojen kasvu, hintojen lasku. Millä ihmeen tavalla tällaista voidaan pitää äh, hyvänä kehityksenä planeetallemme. Elättekö te aivan erilaisella planeetalla, jolla olisi hyödyksi kasvattaa ilman liikennettä ja vähentää sen kuluja? Minkälaisia hyötyjä voisi tästä olla sellaisella planeetalla, jolla halutaan vähentää lentomatkailua? Kuinka nämä toimet voisivat auttaa rakentamaan tulevaisuuttamme, kun me pyrimme päinvastoin vähentämään lentomatkailun määrää? Paljon kiitoksia edustaja Kovet. Edustaja Koff, olkaa hyvä. Yes, it's a variation. Niin tämä on koestaan vain toinen versio tästä Catherine kysymys. Tämä on 2000-luvun Tuossa-luvun näkemystä tästä laajentumisen rajoittomuudesta kohtaan nyt ympäristön vaikutukset ja ne rajoitukset, jotka tällä planeetalla ovat olemassa. Ja minusta kysymys kuuluu, voidaanko tätä ylipäätään enää ottaa huomioon näihin sopimuksiin? Onko mitään tilaa ympäristötoiminnalle? Voidaanko esimerkiksi käsitellä reitittämisen ongelmaista kysymystä ja, ja hiilien säästöjen kysymyksiä neuvotteluissa reiteistä yli lukuisien maiden? Onko tässä mitään toimintamahdollisuuksia? Ja mitä kustannuksia jäsenvaltiolta vedetään ja miten ne luokitella, mutta minusta elefanttihuoneessa kuitenkin on se, mitä nähtiin viime perjantaina kaduilla. Tämä varmastikin on äh, tilanne tilanteen kannalta se, että on haasteena se, että on olemassa oleva lainsäädäntö, joka pohjalta toimitte, mutta voitteko ottaa huomioon näitä hiileen liittyviä haasteita? Merci, merci beaucoup. Paljon kiitoksia. teille ei ole kovin paljon paljon luottamusta Euroopan komission puheenjohtajien, joka on sanonut, että ilmailu tulee olemaan osa ITS. Toivon älykästä liikennejärjestelmää. Toivon todellakin, että näin tulee olemaan. Kuinka te tämän tilanteen näette? Teitä hymyilyttää nyt, mutta näinhän komissio sanoo. Komission puheenjohtaja etelee ja aivan tosissaan näissä asioissa. Konkreettisesti en tiedä, kuinka hän aikoo toimia, mutta onko teillä pääosastolla ne mielipiteitä tästä? Oliko muita kysymyksiä? Edustaja Rikellä ei, Le Chanteau ei, edustaja Garcia ei. Olkaapa hyvä. Um, no, I think, I think, uh, I think... Aivan aluksi haluaisin kiittää kysymyksistä, joita esititte. Olen sitä mieltä, että Kaiken kaikkiaan päästöjen vähentäminen on tavoite, jonka kaikki jaamme. Tämä ei välttämättä tarvitse tarkoittaa sitä, että vähentämme ilmailua. Meidän pitäisi vähentää ilmailun aiheuttamaa päästökuormaa. Se tilanne mielestäni on. Me olemme uskoakseni samalla puolella. En usko, että tässä on mitään erimielisyyksiä komission puheenjohtajan esittelemään tavoitteen välillä ja sen välillä, mitä hän tulee tekemään sekä Euroopan unionin sisällä että ulkoisesti ähm, MOVE-pääosastolla. Ähm, muuten olen äh, ICAO, ICAO äh, Montrealiin äh, näiden tavoitteiden osalta. Tavoitteet ovat selviä. Meidän täytyy tehdä töitä niiden eteen. Ilmailualalla meidän täytyy pohtia sitä, mitä voimme tehdä itse ilman ikäotakin, mitä voimme tehdä tehokkaimpien lentokoneiden kautta tai niiden paremman reitittämisen kautta. Te mainitsitte tämän kun me keskustelemme näistä sopimuksista, tarkoituksena ei ole vain keskustella oikeuksista, vaan luoda foorumi, jolla voimme neuvotella. Tällainen samanlainen malli on käytössä ympäristöalan sopimuksessa. Siellä pyritään tekemään yhteisten intressien eteen ympäristön alla töitä, kun mekanismi on olemassa. Tarkoituksena on myöskin tehdä parempaa työtä siitä, siinä, että saisimme suoria reittejä. Te kaikki tunnette ATM ja pyrkimykset saada mahdollisimman lyhyitä reitityksiä aikaan Euroopan unionissa. Näin voitaisiin toimia myöskin Euroopan unionin ulkopuolella kaikkien maiden kanssa. Nämä sopimukset eivät siis ole ainut vastaus näihin kysymyksiin, mutta ne ovat elementti, joka pyrkii vaikuttamaan siihen, että tavoitamme nämä yhteiset tavoitteemme. Minulla olisi pieni kysymys nimenomaan tähän liittyen, sillä ikä on yleiskokous on tulossa Eikö teillä nyt ole sellainen tunne, että Euroopan pitäisi toimia paljon äh, kunnianhimoisemmin äh, olla johtoroolissa ja toimia kunnianhimoisemmin kuin ICAO? ICAOhan ei ole kovinkaan kunnianhimoinen. Euroopan pitäisi tehdä enemmän. Eikö teillä nyt ole lupaa puhua näistä asioista, mutta minä olen sitä mieltä, että nyt olisi Euroopan hetki tässä asiassa. EU is leading olen sitä mieltä, että Montrealissa Euroopan unionin on toimintaa johtaa. Ja me kaikki jaamme sen kannan, että ilmailun ongelmat ovat globaaleja ongelmia. Ne eivät ole asioita, joita voidaan yhdellä puolella maailmaa ratkoa yksin. Me tarvitsemme maailmanlaajuisen ratkaisun. Ja olemme myöskin sitä hyvin tietoisia, että tämän ratkaisun täytyy olla tehokas ja vahva. Ja näin me nyt pyrimme toimimaan ikaon tasolla. Ikaon tasolla me pyrimme toteuttamaan sellaisia asioita, joihin Euroopan unioninkin tasolla pyrimme. Onko muita kysymyksiä? Näin ei vaikuta olevan. Paljon kiitoksia vieraillemme ja toivon, että näemme teitä vielä useammin tulevaisuudessa. Muihin asioihin Estuslistalla meillä ei ole muita asioita. 6. marraskuuta järjestetään seuraava kokous kello yhdeksän alkaen. Ja me jatkamme tuolloin myöskin iltapäivällä. Keskeytämme kokouksen, mutta päivähän meillä ei vielä ole pulkassa, sillä kello 17 koordinaattoreiden kokous alkaa. Meillä on nyt 20 minuutin paussi. Paljon kiitoksia.